kokousta. Kokous. Meillä on tiivis ohjelma aamupäivällä, joten suoraan seuraavaan kohtaan esityslistalla kohta 12. ja vakaumuksesta, vammaisuudesta, jäästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta yhdenvertaiskohtaa <laughs> täytäntöpanoa. Parlamentin lausunto hyväksyttiin viime vuonna huhtikuussa edellisellä lainsäädäntökaudella kuulemis, ku, ku, siinä, että parlamentti antoi vain lausuntonsa. Herra Romeva Rueda nimitettiin nyt uudeksi esittelijäksi. Olemme kiitollisia, että puheenjohtajavaltio Belgia kertoisi meille tämän asian käsittelyn tilasta. Myös komissio kertoo näkemyksistään sen jälkeen lyhyt keskustelua, jos aikaa on. Ja sen jälkeen sitten kuullaan perusoikeusviraston johtajaa, herra Morten Kjärppi. Hän esittelee viraston uuden raportin liittyen sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaan syrjintään. Ensinnä puheenvuoron saa esittelijä. Herra Roma Rueda. Yeah, thank you so much. Uh, actually, I'm... Paljon kiitoksia. Olen iloinen siitä, että voimme uudemman kerran keskustella tästä aiheesta. Olen iloinen, että meidän vieramme ovat täällä läsnä ja että nyt meille tarjoutuu mahdollisuus keskustella sekä sisällöstä että myöskin yhdessä pohdiskella sitä, missä olemme menossa ja miten voisimme tästä edetä. Haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, niin kuin on jo sanottu, niin parlamentissa on aiheeseen liittyvä teksti jo hyväksytty edellisellä kaudella. Konsultaatioprosessin nojalla hyväksytty teksti Tähän mennessähän ryhmät ovat päättäneet jatkaa työskentelyä tältä pohjalta, eli tämä olisi se meidän kantamme pohja. Ymmärtääksemme nyt neuvosto on vetovuorossa ja me olisimme nyt kiinnostuneita kuulemaan, miten neuvosto meinaa edetä. Asia on käsitelty tällä PJ-kaudelta edellisellä PI-kaudella ja nyt haluaisimme saada Belgialta myöskin tietoa. Monet ovat sitä mieltä, että prosessi etenee hyvin hitaasti ja se aiheuttaa monissa ryhmissä ongelmia. Me toivoisimme hiukan enemmän pontta tähän projektiin. Tämä on siis tämänhetkinen tilanne. Ja tästäpä syystä rohkaisisi neuvoston kautta jäsenvaltiota, että myöskin kaikkia kollegoja toimimaan ponnekkaasti, eli yritetään pitää asian käsittelyyn liittyvä vauhti päällä. Tiedän toki, että sisältöön liittyviä ongelmiakin on vielä olemassa, mutta uskoakseni poliittisesti ollaan pitkälti samoilla linjoilla. Se nyt ei ole mikään uutinen sinänsä. Ja uskoakseni tämä on kaikkien ryhmien mielestä hyvä asia, joten nyt jäämme kuuntelemaan neuvoston kantaa. Ja ryhmien kesken voimme sitten keskustella siitä, miten voisimme parlamenttina ja valiokuntana edetä tällä mainitulla tiellä. Kuullaanpa sitten puheenjohtajavaltio Belgiaa, herra Ernuuta. Goedemorgen allemaal, ik zal in het Nederlands. Hyvää huomenta, arvon kollegat. Ja, goedemorgen allemaal en... Niin, hyvää huomenta ja kiitokset kutsusta tähän kokoukseenne. Mielellämme kerromme, mikä on tämänhetkinen tilanne aiheen tiimoilta, mutta alkuun seuraavanlainen huomio. Te tiedätte kaikki oikein hyvin, että uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolesta suuntautumisesta riippumatonta yhdenvertaista kohtelua koskevan periaatteen täytäntöönpano on hankala aiheena sekä sisällöllisesti että poliittisesti, mutta myöskin teknisluonteisia ongelmia tähän liittyy. Ja neuvostossa eräät jäsenvaltiot eivät tällä hetkellä vielä poliittisista syistä johtuen voi tukea tämän direktiivin hyväksymistä. Eli että tätä voitaisiin pitää prioriteettina. Tämä on siis tämänhetkinen tilanne valitettavasti, mutta sille vaan ei tällä hetkellä voida vielä mitään. Ne, jotka ovat esittäneet varaumia tähän direktiiviin liittyen, niin ovat maininneet kolme keskeistä syytä. Ensinnäkin toissijaisuusperiaate, suhteellisuusperiaate ja myöskin juridinen epävarmuus. Mitä tulee tähän juridiseen epävarmuuteen, niin se liittyy lähinnä käytettyihin termeihin. Ja ne taas perustuvat viimeaikaisiin tuomioistuimen päätöksiin, joiden mukaan jäsenvaltioiden tulkinta termeihin liittyen on ongelmallista. Ensinnäkin sosiaaliturva ja ikä. Niin, jotkut jäsenvaltiot ovat huolissaan siitä, että tämä saattaisi vesittää oman kansallisen järjestelmän. Kansallisessa lainsäädännössä viitataan eri järjestelmissä eri ikäryhmiin ja tämä direktiivi saattaisi muuttaa tilannetta. Eli nämä ovat hyvin hankalia kysymyksiä ja muistutan vielä uudemman kerran, että poliittisesti tämä on hyvin hankala aihe, joten kolmen jäsenvaltion aiheuttaman vastustuksen takia emme pääse aiheen käsittelyn tiimoilta eteenpäin. No mitä SPJ-valtio on päättänyt? No, poliittisella saralla emme ole päässeet eteenpäin, joten me olemme halunneet keskittyä tekniseen puoleen, eli edistyä sillä saralla. Ja mitä olemme tehneet? Me olemme paneutuneet direktiivin kahteen osa-alueeseen – ja analyyttisen tutkimuksen ja arvion pohjalta yritämme toimia temaattisesti. Ja seuraavasta kahdesta aiheesta. Ensinnäkin nämä taloudelliset palvelut, eli minkälaisia poikkeuksia voidaan ikään liittyen soveltaa, ja sitten tämä handicap-osa, ja sitten majoituskysymys, eli missä määrin majoitusta on saatavilla – ja minkä tyyppisiä ajoi asuntoja tähän majoitukseen olisi tarjottava. Niin, me siis työskentelimme lähinnä teknisellä tasolla ja nojaidumme tutkimustuloksiin ja teimme yhteistyötä kansalaisjärjestöjenkin kanssa. Mainittakoon ELGB, Social Platform ja European Disability Forum järjestöt. Me olemme sosiaaliasian työryhmässä keskustelleet asiasta, mutta sen lisäksi olemme kokoustaneet myöskin kansalaisjärjestöjen kanssa samojen aiheiden tiimoilta, jotta me saisimme myöskin heiltä omat näkemykset tietomme. Minkälaisia teknisiä kysymyksiä olemme siis käsitelleet? Siis majoitus yhtenä, rahoituspuoli toisena, ja minä haluaisin aloittaa tästä rahoituspuolesta. Onneksi komissio teetätti tutkimuksen, ehkäpä komissio palaa tähän omassa puheenvuorossaan. Kyse oli tutkimuksesta, joka toimitettiin eri jäsenvaltioissa. Halusimme selvittää, missä määrin näitä syrjintä perustoja käytetään, kuten esimerkiksi ikä tai vammaisuus, eli missä määrin vakuutusyhtiöt ja pankit käyttävät näitä kriteereitä poikkeusten perustelemiseksi. Tämän tutkimuksen pohjalta PJ-valtio laati kysymysluettelon, joka jaettiin jäsenvaltioiden edustajille. Ja jäsenvaltiot oikeastaan aika positiivisesti suhtautuivat tähän ja tekivät hyvää työtä asian tiimoilta. Ja näin saimme tietoa siitä, millä tavalla pankit ja vakuutusyhtiöt kussakin jäsenvaltiossa toimivat. Kyselyn pohjalta voimme sanoa, että pankkipalvelut Pankit siis käyttävät poikkeusmahdollisuutena viittausta vammaisuuteen. Tutkimuksen avulla olemme voineet saane, saada jäsenvaltiot vakuutuneeksi siitä, että ettei vammaisuus tarkoita automaattisesti sitä, ettei kyseiselle henkilölle voitaisiin antaa auto- tai asuntolainaa. Ja me sanomme jäsenvaltioille, että jos poikkeuksia halutaan käyttää, niin niiden pohjalla pitää olla todellista faktatietoa, luotettavaa, tarkkaa ja paikkansa pitävää tietoa. Tältä pohjalta lähdimme sitten laatimaan uutta tekstiä juuri artiklaan 2.7 liittyen, ja tiedän, että komissio on itse laatinut siihen liittyen oman muutosehdotuksensa. valtiolle Belgialle tärkeä aspekti oli myöskin avoimuus näihin rahoituspalveluihin liittyen. Tässä vaiheessa voimme todeta, että monet vakuutusyhtiöt ja pankit toimivat hyvin epä selvällä tavalla. He voivat mitä erineisimmin syyn perustella lainan antamisen epäämisen. Ja tiedon saaminen pankilta tai vakuutusyhtiöltä on hyvin hankala, mikäli vakuutusta ei ole tietylle henkilölle myönnetty. Tähän kysymyksen olemme paneutuneet ja puheenjohtajavaltio on pyrkinyt tähän artiklan 2.7 liittyen muotoilemaan tekstin riittävän hyvällä tavalla, jotta voimme varmistaa, että jokainen saa säännöllisesti tietoa siitä, millä tavalla vakuutusyhtiöt toimivat. Tämän verran näistä rahoituspalveluista ja nyt majoituks, majoitusasiaan. Ensinnäkin kysymys on siitä, että mitä tarkoitetaan majoituksella. Onko kyse vain ainoastaan yksityisen sektorin majoituskapasiteetista, vaiko myöskin kaupunkien vuokra-asunnoista, vaiko jostain muista mahdollisuuksista. Jäsenvaltiot ovat myöskin antaneet paljon tietoa kyselylomakkeeseen vastaten. Tämä on ollut hyvin positiivinen lähestymistapa. Ja tältä pohjalta laadimme uuden tekstin, huomioimme siis jäsenvaltioiden kommentit ja totesimme, että ehkäpä on parempi laatia poikkeusmahdollisuus huomioiden yksityisyys ja perheelämä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos omistat asunnon ja samaisesta asunnosta vuokrataan huone, niin asunnon omistajalla pitäisi olla suurempi mahdollisuus päättää, kuka hyväksytään vuokralaiseksi ja kuka ei. Eli tämä perhe, yksityiselämä olisi yksi poikkeuskriteeri, kun puhutaan syrjinnän vastaisesta toiminnasta. Toinenkin tärkeä seikka, johon haluaisin palata, on tämä sosiaalipalveluiden merkitys Sekin pitäisi huomioida tässä. Me tiedämme, että eräissä jäsenvaltioissa sosiaaliasintujen tai yksityisten vuokra välillä ei tehdä mitään eroa. Ja se tarkoittaisi sitä, että niihin sovellettaisiin direktiiviä samalla tavalla. Ja sitten viimeisin asia, jonka haluaisin mainita, se liittyy majoituksen saatavuuteen ja sopeutukseen. Tehän tiedätte, että silloin kun henkilö hakee asuntoa, niin hän voi vaatia, että asuntoa sopeutetaan hänen tarpeisiinsa. Nyt herää vain kysymys siitä, että missä määrin tätä muutostyötä voidaan tehdä, eli kuinka paljon vuokranantajalta voidaan vaatia tämän vammaisuuden huomioimiseksi. Tätäkin asiaa olemme seikkaperäisesti tarkastelleet ja me olemme yrittäneet löytää toimivan tasapainon. Eli yhtäältä vammaisen tarpeet olisi huomioitava, mutta toisaalta pitää ottaa huomioon myöskin asunnon omistajan tarpeet. Tähän tasapainotilaan me olemme pyrkineet näissä keskusteluissa. Eli siinä ne kaksi suurinta osa-aluetta, joihin PI-kautemme aikana paneuduimme ottaen huomioon nämä kyselykaavakkeet, tutkimukset ja keskustelut. Ja tämä on ollut aika positiivista toimintaa ja voin sanoa, että kyllä me hyvinkin seikkaperäisesti pystyimme käsittelemään näitä kysymyksiä ja jäsenvaltiot olivat hyvin positiivisesti näitä asioita käsittelemässä. Hyvin avoimesti jäsenvaltiot kantoivat kortensa kekoon näissä keskusteluissa ja nyt toivomme, että Unkarin PJ-kauden aikana tätä työskentelytapaa vaalittaisiin, jotta jossain vaiheessa myöskin poliittisella rintamalla päästäisiin eteenpäin, mikä sitten taas tarkoittaisi, että direktiivi olisi teknisiltäkin osioiltaan kehittyneempi. Muistuttaisin teitä vielä siitä, että tämän aiheen tiimoilta olemme järjestäneet myöskin huippukokouksen, johon osallistuivat jäsenvaltioiden edustajia sekä kansalaisjärjestöjen edustajia. Läsnä oli noin 500 vierasta ja siltä pohjalta lähdimme tarkastelemaan näitä syrjinnän vastaisia direktiivejä. Ja tarkoituksena oli osoittaa, että direktiivistäkin voi olla paljon hyötyä ja että juuri tämä nimenomainen direktiivi tarkoittaisi huomattavaa muutosta tilanteeseen, mikäli se jossain vaiheessa hyväksytään. Tässäpä kaikki pähkinänkuoressa, eli mitä neuvostossa on tehty, mikäli jotain kysyttävää vielä on, niin pyrin parhaani mukaan kysymyksiin vastaamaan. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia teille. Ja nyt puheenvuoronsa herra Ulsson komissiosta. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Teillä on paljon asioita esityslistallanne. Komissio voi yhtyä äskeiseen Belgian puheenjohtajuuden puheenvuoron. Olemme iloisia tästä Belgian valitsemasta lähestymistavasta ja panostuksesta tähän aihealueeseen. Tämä on haaste ja tiedämme, että yhdellä puheenjohtajuuskaudella on hankala edetä kovin paljon, mutta silti kun asiaan eh, panostaa, niin se on huomionarvoinen asia. Teknisen keskustelun lisäksi totesi varapuheenjohtaja Reding on myöskin kovasti eh, ponnistellut. Hän on varsin korkealla tasolla järjestänyt tapaamisia, tavannut ministereitä ja joidenkin tärkeimpien eh, maiden pääministereitäkin sen selvittämiseksi, minkälainen ratkaisu saattaisi onnistua. Valitettavasti vielä tämä ei kuitenkaan johtanut poliittiseen yhteisymmärrykseen, eli tekninen asian käsittely jatkuu. Ja niin kuin Ruopanel totesi, tässä on vielä mm, paljonkin selvittämistä teknisellä tasolla, kun odotellaan asian etenemistä myös poliittisesti ja varmasti voimme luottaa myös tulevan puheenjohtajan Unkarin ja sen jälkeen sitten Puolaan, jotta asiassa edetään poliittisesti ja myöskin teknisesti. Ja jos teillä jotain kysyttävää teknisesti on, niin mielelläni vastaan kysymyksiinne. Well, I go back. Kiitoksia herra Ulsson sitten kollegat. Haluanko joku puhua? Ja herra De Jong ja esittelijä sen ja perään. Interfelt, sitten esittelijä De Jong. Eh, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tiedän, etteivät työt neuvostossa ole hirveästi edenneet. Se on valitettavaa, että aina uudestaan ja uudestaan me kuulemme tämän valitettavan viestin. Tietenkin tämä perusoikeusviraston raportti on erittäin tärkeä asiakirja, sitä meidän tulee käsitellä. Ja minä uskon, että on hyvä, että Belgia on tehnyt kaikkensa asioiden edistämiseksi. Ja kyllä puheenjohtaja valtio on aika optimistinen sen suhteen, että jatkossakin tätä asiaa käsitellään samalla tavalla. En tiedä, onko ensi vuotta silmällä pitää tehty mitään konkreettisia sopimuksia. Mitä tulee tähän majoituksen liittyvään poikkeukseen vedoten tähän yksityis- ja perheelämään, tämä on kyllä aika ihmeellistä. Mielestäni tämä on vaarallinen kehityksen suuntaus, sillä sehän käytännössä tarkoittaisi sitä, että jos ei pidä juutalaisista tai mustista tai vähemmistöistä, niin ainahan jokainen voi sanoa, että no en minä sellaiselle henkilölle huonetta vuokraa. Mainittakoon tämä vain ja ainoastaan yhtenä esimerkkinä mahdolliselle perustelulle. En oikein ymmärrä, miten tämmöistä on voitu mennä sopimaan. minun mielestäni siinä vaiheessa, kun on valmis vuokraamaan jollekin ulkopuoliselle, perheen ulkopuoliselle henkilölle huoneen asunnostaan, niin silloin on jo valmis, tietenkin valmis avaamaan yksityisyytensä tietyssä määrin. Minun mielestäni tämä lähestymistapa on kyllä aika vaarallinen. Ja sitten kysyisin vielä, että onko Belgia peikautensa aikana vielä ehkä pääsemässä eteenpäin. Eli tarkoitan sitä, että voidaanko esimerkiksi vammaisuusaspektin suhteen voidaanko sen suhteen päästä eteenpäin tai sukupuolisesta suuntautumisesta liittyen, niin voidaanko siihen sen osalta päästä eteenpäin? Eli mikä näiden osa-alueiden suhteen on tämänhetkinen tilanne neuvostossa? Ja, dank u wel, voorzitter. Ehm, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäpäs käytän kanssa välillä kotimaista Alkuun kiitokset puheenjohtajavaltio Belgialle. Se on toiminut hyvin pragmaattisesti tämän aika lailla mahdottoman tehtävän tiimoilta. Mielestäni on ihan paikallaan edetä teknisellä rintamalla askel askeleelta. Toisaalta tiedämme, että tietyt rajatkin on olemassa. Kyse ei ole teknisestä esteestä, vaan poliittisesta tahdon puutteesta. Taas kerran tätä tahtoa ei ole olemassa. Katsotaan vaikkapa euroalueeseen. Kaikki sanovat, että me haluamme sitä, me haluamme tätä, me haluamme pelastuspakatteja ja niin poispäin, mutta sitten kun jotain pitäisi tehdä, niin mitään ei tapahdu. Ja eihän se nyt voi olla niin, että jos kyse on EUn kansalaisten suojelemisesta, niin sitten me jumitamme joihinkin teknisiin yksityiskohtiin. Ja sitten, että pankkien mielestä on riskaabelia myöntää lainoja vammaisille. No tämähän on aivan järjetön, ihan täydellinen vitsi. Eli ettei vammaisille voida antaa lainoja, koska se on niin riskaabelia toimintaa. No, Belgiahan on toiminut mallikkaasti syrjinnän vastaisella rintamalla. Ja kun tämä prosessi alun alkaen lähti käyntiin, niin pohdimme sitä, että olisiko hyvä ottaa käyttöön tällainen syrjinnän vastainen horisontaalinen direktiivi, mutta nyt me vain ihmittelemme, mitä kaikkia syrjinnän muotoja onkaan olemassa. Ja voi olla, että tämä riski kasvaa entisestään, eli että jatkuvasti löytyy uusia, uusia kinkkisiä kysymyksiä ja mitään hyvää ei jääkään enää jäljelle. Ja minä uskon, että se vesittää tämän projektin, niin se ei tee tästä yhtään sen helpompaa. Sitten esittelijä uudelleen, herra Romeva. Kiitos. Ensinnäkin totta kai kiitän puheenjohtajavaltio Belgia. Olen seurannut kahta edellistäkin kautta. E, Espanja ja nyt siis Belgia selvästi on hyvää tahtoa osoitettu kummallakin kaudella päästä eteenpäin. Olen huomannut, että tässä on poliittistakin poliittisia kapuloita panturattaisiin. Muutamat hallitukset eivät halua mennä eteenpäin. Olen tietoinen tästä vaikeuksesta neuvostossa löytää johdonmukainen ratkaisu. Toiseksi kuitenkin sisällöstä. Minusta tähän liittyy näkökohta. Tiedän, että se on poliittisesti väärin sanoa eikä korrektia, mutta haluan sen sanoa ja se on tärkeä mielestäni kansalaisille niin, että osoitetaan sanotaan, puhutaan oikeilla nimillä asioista tässäkin direktiivissä ja sanotaan ja osoitetaan, ketkä vastustavat, mitkä maat, mistä syistä, että se nähtäisiin, kuka ja mistä syystä ei halua direktiiviä viedä eteenpäin. Mielestäni läpinäkyvyys on tärkeää. Tiedän, että neuvostossa on aika hankala, ellei jopa mahdotontakin vuosi, tämä on jo yritetty saada eteenpäin. Yksi hallitus on jo sanotkin syynsä, Saksa varsinkin, mutta ei ainoana. Olisi hyvä sanoa ihan suoraan, kuka Saksan lisäksi vastustaa ja millä perusteilla. Kolmanneksi yksi tärkeä asia on hyvä ottaa myös esille. On välttämätöntä, että kansalaiset tietävät, että jotkut näistä neuvoston esittämistä perusteluista direktiivin esteenä liittyvät siihen, että omia kalkejaan ei täytäntöön panna kunnolla. Varsinkin Saksan kohdalla se on selvää, että tässä vastutetaan Saksa, eurooppalaista direktiiviä, koska siinä laajennetaan oikeuksia, joita tosi kyllä on jo Saksassakin. Tämä on hyvä pitää mielessä. Kun puhutaan syrjinnästä, kuten Sofi totesi, niin tämä on vielä vakavampi asia. Että ei hyväksytä yhdenvertaista vertailua, kohtelua yhdenvertaista kohtelua eurooppalaisena oikeutena, kun kerran omissakin laissa jo sellaista on olemassa. Siksi on mielestäni tärkeää, että otamme huomioon sen, että näemme myös metsän puilta on erittäin tärkeää miettiä. Teknisiä kysymyksiä ovat tärkeitä, mutta hyvä nähdä koko metsäkin, kokonaisuus. Neljänneksi minusta on tärkeää ottaa esille myös seuraava seikka, Meillä on nyt uusia oikeudellisia välineitäkin uudessa tilanteessa Euroopan unionissa. Ajatellaanpa YK vammaisyleissopimusta, niin mielestäni siinäkin puitteissa voimme tehdä työtä Euroopan unionissa ja miettiä, mitä mahdollisuuksia meillä on ottaa huomioon tämä yleissopimus sellaisena huomioon, eikä pelkästään yksittäisissä jäsenvaltioissa. Viidenneksi, tämäkin on erittäin tärkeää ottaa esille, pitää paikkaansa ja usein väitetäänkin, että on olemassa vaikeuksia toissijaisuudessa, suhteellisuudessa ja oikeudellisessa epävarmuudessa. Mutta muistutettakoon myös, koska on hyvä, että me tiedämme ja että kollegat tietävät tässäkin valiokunnassa, että kun on joitakin näitä kiistoja mennyt tuomioistuimeen, ne on hyvin nopeasti ratkaistu, jopa numeerisesti ne tapaukset, jotka ovat johtaneet tuomioon, ovat vähäisiä. Ei se nyt pidä paikkansa, mutta ei voida tavallaan ottaa siis tällaista suhteettomuutta tai oikeastaan epävarmuutta yhtenä perusteluna direktiivin esteenä. Tätä perustelua kyllä käytetään aika paljon ja on hyvä tietää, kuinka paljon näitä tapauksia on. Ei niitä niin paljon ole, ei ne ole monimutkaisiakaan, ei, ja, eikä tämä ole mitenkään lohduton tilanne siitä näkökulmasta katsoen. Ja sitten lopuksi vielä yksi välttämätön seikka. Usein on puhuttu myös perustelusta, joka nyt ei täällä tullut esille, mutta usein se on tullut tässä yhteydessä esille hallitusten suulla, nimittäin talouden kriisi ja kustannukset, joita koituu direktiivin täytäntöönpanosta, kun tähän liittyy muun muassa äh, oikeusasuntoon ja niin edelleen. Siksi halusin tässäkin muistuttaa, koska on hyvä, ettei tässä nyt unohdu yleinen tilanne tai yhteys. Ainakin tässä muodossa siellä on täytäntöpanon tasoja ja myös aikataulu sellainen, joka on hyvin laaja. Ne ovat hyvin laajat. Siis tämä on hyvä pitää mielessä, että vastoin kun jotkut ryhmät täälläkin väittävät, niin ne ovat kuitenkin täällä hyväksynyt parlamentissa, kuten neuvostossakin, niin tässä on soveltamisaikataulut, jotka ovat hyvin pitkät. Eikä sikä siis enää voi olla mikään perustelu kustannusten osaltakaan. Ja se, että tätäkin käytetään neuvostossa jatkuvasti yhtenä perusteluna olla hyväksymättä direktiivi, mutta ei tätä enää edes talouskriisin aikana voi käyttää perusteluna, koska kyse on siitä, että me kannamme vastuun siitä, että meillä on yhdenvertaista kohtelua. Hyväksymme sen, että siinä on taloudellista kustannuksia, mutta ajatelkaa mikä on henkilökohtainen tai taloudellinenkin kustannus siitä, jos syrjitään. Sekin täytyy perustella. Siksi mielestäni on välttämätöntä, ettei, että näemme metsän puilta, että näemme tämän kokonaiskuvan. Totta kai konkreettisia teknisiä näkökohtia, talouskysymyksiä, rahoitus, nekin ovat kaikki tärkeitä totta kai. Olen iloinen, olen iloinen, että tässä jonkin verran eteenpäin on päästy. Jos ymmärsin oikein, niin ainakin Espanjan kaudella ja Belgia on tehnyt jotakuinkin samoin, että näiden teknisten ongelmien yhteydessä on, on päästy kyllä eteenpäin. Ja sitten on ehkä syntynyt myös käsitteellisiä ja oikeudellisiakin vaikeuksia ajan myötä, mutta pikkuhiljaa kuitenkin eteenpäin päin. Minä haluaisin, että tämän valiokunnan tahto, varmastikin parlamentinkin tahto, toivottavasti myös komission ja tahto on sellainen, että päästään eteenpäin, mutta meidän täytyy päästä minun mielestäni hiukkasen nopeammin, hiukkasen ripeämmin, koska se on sosiaalinen kysymys ja pitkään järjestöt ja syrjinnästä kärsivät henkilötkin ovat ottaneet tämän esille. Ja minulla on sanottu, että se on yksi elementti, joka vahvistaa myös toimielinten uskottavuutta aikoina, kun uskottavuus on joutunut koetukselle. Yksi vetomus kuitenkin vielä neuvostolle olisi hyvä, että kun tällaista keskustelua käydään, että se olisi säännöllisempää. Vähintään ainakin kerran, pari kertaa tai kerran kaudessa ja olisi hyvä korostaa, että tämä teema ei häviäisi myös meidän valiokuntamme kannesityslistalta. Kiitoksia. Haluaako neuvosto reagoida? Ja, ähm, ik ga kort ingaan op een aantal vragen. Ihan lyhyesti näihin kysymyksiin. Komissiokin varmaan haluaa vastata joihinkin esitettyihin kysymyksiin. Kollega de Jong kysyi siitä, että missä, millä tavalla Unkari aikoo jatkaa tämän asian käsittelyä. Tehän tiedätte, että Unkarissa vasta uusi hallitus aloitti toimintansa ja eri ministereiden salkut ei ole vielä määritelty ja Unkarin kollegoilta emme ole vielä saaneet hirveästi infoa siitä, miltä peikauden ohjelma tulee näyttämään, joten tällä hetkellä on vaikeaa antaa sen kummempaa vastausta kysymykseen, koska Unkarissa käydään sisäisiä keskusteluja siitä, että ketkä vastaavat mistäkin ministerin salkusta. Ja sitten tähän poikkeukseen koskien majoitusta – vedoten yksityisyyteen ja perheelämään, eli että se olisi yksi syrjinnän peruste. Ehkä esitin asian liian yleisesti. Tilanne ei siis ole sellainen, että jokainen voisi saada poikkeusluvan vedoten yksityisyyteen ja perheelämään. Mutta jos katsotaan tätä majoituskysymystä, ja kyse on talosta, jossa on yhteinen keittiö tai yhteinen kylpyhuone, niin silloin voidaan vedota yksityisyyteen ja perheelämään ja silloin voidaan saada poikkeuslupia. Mutta jos omistaja vuokraa yrityksen kautta, välittäjän kautta tai lehtiilmoituksella omaa asuntoa, niin silloin hänellä ei voi olla enää oikeutta poikkeusmahdollisuuteen tätä asiaa täytyy tarkistella, eli tämä poikkeusmahdollisuus on rajallinen. Joissakin maissa sovelletaan syrjintäperusteita eri tavalla, mutta se ei tarkoita sitä, että sukupuolinen suuntautuminen ei olisi tärkeä kriteeri ja että vammaisuus olisi tärkeämpi asia, mutta tässä vaiheessa ei voida vielä sanoa mitään tarkempaa, mutta meillä ei ole sellaista vaikutelmaa päässyt syntymään, että jäsenvaltiot jollakin tavalla priorisoivat eri vammaisuuden asteita tai poikkeusmahdollisuuksia. me tiedämme, että jäsenvaltiot pyrkivät huomioimaan enenevässä määrin juuri vammaisten tarpeita. Mitä tulee sitten siihen pelkoon, että tässä nyt vain jumittaudutaan näihin heikkouksiin ja että hyvät asiat unohtuvat tykkänään. No, me olemme pyrkineet karsimaan näitä huonoja käytänteitä paremmin kuvaamalla tilanteita ja vaatimalla jäsenvaltiolta selkeyttä. Eli jos poikkeuksia sovelletaan, niin silloin se pitäisi toteutua avoimesti, eli pitää olla selkeät kriteerit, selkeää faktatietoa ja avointa tietoa käytettävissä. Me toki tiedämme, että vakuutusyhtiöt ja pankit käyttävät tiettyjä poikkeusmahdollisuuksia, mutta jäsen, nämä ö, toimet on selkeästi kuvattava, jotta kaikki tietävät, millä tavalla pankit ja vakuutusyhtiöt toimivat. Eli että kansalaiset saavat selkeää tietoa pankkien ja vakuutusyhtiöiden toiminnasta. Toivottavasti tämä nyt riitti tältä osin. Kiitos. Haluaako komissio vielä vastata? Thank you very much. Kiitos. Ihan lyhyesti tälläkin kertaa. Poikkeusasia ja tämä erityispoikkeus, joka tässä esiin nostettiin. Komission ehdotus ja toisaalta myöskin eh, parlamentin selkeä näkemys huomioi sen, että meillä on olemassa perusoikeuskirja. Ja on selvää, että ehdotuksen tulee noudattaa sen vaatimuksia. Ja yksityis- oikeus yksityisyyteen on myöskin yksi asia tässä yhteydessä. Niin kuin puheenjohtaja valtioneuvosto totesi, on huomioitava eri aspektit, jotka liittyvät perusoikeuksiin ja tasapaino. Esityksessä tuntuu meistä ihan hyvältä. Me emme haluaisi komissiossa vesittää esitystämme sellaiseksi, ettei siinä olisi sopivassa suhteessa esitetty nämä oikeudet. Mitä tulee eri perusteisiin, niin painottaa tarkoittaisin vain sitä, että olemme melko varmoja siitä, että ehdotuksen pysyy, pitää pysyä hyvin koossa. Ei ole hyvä lähteä puhumaan siitä, että yksi peruste olisi helpompi olisi edettävä sen suhteen, odottava muut. Ei. Meidän mielestämme, kun puhutaan esimerkiksi oikeusvarmuudesta, tämä on tärkeä asia neuvostolle, ja sitten käytännön täytäntöönpanoon liittyvät kysymykset. Eh, tämä kaikki on säilytettävä yhtenä direktiivinä, mitä uutta hierarkiaa ei haluta tässä synnyttää. Ja jos sanotaan, että jotkut perustat ovat hankalampia kuin toiset, niin katsoisin, että eh, eihän näinkään voida sanoa. Esimerkiksi tämä ikärajakysymys on asia, Eh, jota kyllä esiintyy esimerkiksi sosiaaliturvakysymysten piirissä. Ja siksi eh, tähän tulee kiinnittää huomiota, kun direktiivin sanamuotoja hiotaan sitten eh, saatavuuden ongelma ja YK yleisopimus tässä mainittiinkin vammaisten oikeuksien osalta. Meidän on katsottava, kuinka käytännössä voidaan nämä esteettömyyskysymykset huomioida Tämä on ehkä eh, hieman kalliimpi ja soveltamme eh, täytäntöönpanon osalta eh, kauemmin kestävä asia, mutta tärkeää on kuitenkin säilyttää direktiivi yhtenä kokonaisuutena. Sofi vielä, mutta ihan lyhyesti Sofi. no ihan 30 sekuntia vaan. Minä haluaisin vain selvittää puheenjohtajavaltiolla, että en tässä viitannut poikkeuksiin koskien yrityksiä, pankkeja, vakuutuslaitoksia, vaan poikkeuksiin, joita jäsenvaltiot haluavat kontolleen alueilla, joista heidän mielestään ei tarvitse kansalaiset oikeus suojella. Siitä minä olen huolestunut. Now I will give the... No niin, nyt puheenvuoronsa herra Kier, Kierum, joka on perusoikeusviraston johtaja, ja hän esittelee viraston raportin. Thank you very much. Uh, I'm, uh... Kiitoksia kovasti. Olen tietoinen aikataulusta, tiukkuudesta. Aivan lyhykäisesti vain jotakin. Ja kiitos ensinnäkin kutsusta tulla puhumaan tänne ja kertomaan meidän uudesta raportistamme liittyen yhdenvertaiseen kohteluun. Ennen kaikkea homofobiasta. Tämä raportti on viraston ensimmäinen laatuaan suuntauksia erittelevä oikeudellinen erittely Jatkossa teemme enemmänkin tämän tyyppisiä raportteja eri aloilta. Kun kertomuksen laadimme, usein se on katsaus oikeudelliseen järjestelmään, sosiologiseen tilanteeseen. On hyvä nyt tietää, mikä nimittäin tilanne on eri yhteyksissä. Totta kai lisäarvoakin syntyy siitä, kun nähdään sitten onko suuntauksia ja sitten onko meillä ja meidän työllä jotain vaikutuksia tilanteeseen eri yhteyksissä vai onko niin, että niillä ei ole mitään vaikutusta? Mikä toimii, mikä ei? Tämä on nyt ensimmäinen laatuaan. Lyhyesti sanoisin, että kertomuksesta käy ilmi, että yleisesti ottaen useillakin alueilla päästään eteenpäin. On huomattu, että säädöksiä parannetaan ja vanhat ilmiöt häviävät. Ensimmäinen kertomus käynnistettiin täällä teidän valiokunnassanne 2008. 2007 puoleltaan tieto, tietomme ja ja aina kesään 2010 asti on kerätty tietoja. Tämän verran siinä on mukana vuosia, siis pari-kolme vuotta. Jos sitten tarkastellaan, no tässä täytyy hyppiä minun muistiinpanoja, niin tässä oli pahoillani tästä Jos ajatellaan, miten edelleen on väkivaltaa kohdistunut LGBT-ihmisiin, niin se on tärkeä kysymys, varsinkin transväen kohdalla. Heitä kohtaan hyökätään fyysisesti ja verbaalisesti. Nyt tällä hetkellä 13 maassa on kriminalisoitu se, että LGBT-ihmisiä kohtaan suuntautuu väkivaltaan tai kehotetaan väkivaltaan. Ja vain 11 homofobiaa tai pidet, homofobia pidetään vakavana tekijänä. Tässä on pari muuta maata, jotka nyt ovat tulleet listalle myös mukaan. Myönteistä on se, että Skotlannista on tullut ensimmäinen eurooppalainen tuomialue, jossa annetaan myös transihmisille suojelua myös rikoslaissa. Sitten eri asia tai erityisen merkitsevää on tässä keskustelussa yhdenvertaisen kohtelun täytäntöpano jäsenvaltioissa. Tässä suhteessa on nähtävissä myönteistä kehityskulkua ja nähdään, miten, päin, miten mun eteenpäin. Jo 18 maassa kielletään syrjintä sukupuolisen suuntautumisen perusteella myös työllisyydessä, mutta muissakin esimerkiksi palveluiden saatavuus tai tavaruiden saatavuus, kuten nähtiin, Kolme vuotta oli 16, kolme vuotta sitten oli 16 ja nyt 18, 80. Ja se valtiossa aikaisemmin 18, eli kaksi lisää tullut. Myös kansalliset elimet ovat käsitelleet tätä tasa-arvo direktiivin perusteella. Siellä on myös seksuaalinen suuntautuminen mukana yhtenäisyydentä perusteena. Sitten vielä yhdenvertaisesta kohtelusta ja vapaasta liikkuvuudesta tai perheiden yhdistämisestä. Siihen liittyen kolmessa jäsenvaltiossa on nyt nimenomaisesti, tässä mennään toiseen suuntaan, muutettu lainsäädäntöä niin, että määritellään, että avioliitto on varattu vain vastakkaisille sukupuolille. Siellä on moni muukin jäsenvaltio mukana, jotka eivät tunnusta samaa sukupuolta olevien liittoja. Näissä yhteyksissä kuitenkin vielä voimaperäisemmin. Nimenomaan lainsäädäntö on siis hyväksytty näiltä osin. Tämä merkitsee sitä, että Euroopan unionin kansalaiset eivät voi käyttää vapaa liikkuvuuden oikeuttaan tavatakseen rakkaitaan muissa jäsenvaltioissa tai oleskeluvaltioissaan, siis riippumatta sukupuolisesta suuntautumisestaan. Mielestäni on erikoista huomata, että on tällaista, tällaista kolme maata, jotka sitten ovat pitäneet tarpeellisena säätää nimenomaisesti näin. Väittäisin, että yleinen suuntautuminen suuntautuu, suuntaus on se, että mennään toiseen suuntaan. Sitten 2007 vuoden neljä muuta maata ovat säätäneet lakeja liittyen samaa sukupuolta olevien liittoihin kolme maata myös liittyen rekisteröityihin parisuhteisiin. Jos jonkinlaista suuntautumista on, niin se on nimenomaan siihen suuntaan, että tunnustetaan samaa sukupuolta olevien. Mutta sitten pari-kolme maata menet ihan päivästä sen suuntaan. Tässä on erilaisia kehityskulkuja nyt hahmoteltu myönteistäkin, mutta kielteiset kehityskulut tulevat nimenomaan siitä, että asetet ovat kovin suvaitsemattomia, joita on edelleen havaittavissa. Me paneudumme siihen sitten, kun päivitämme sosiologista kertomustamme. Tämä on lähinnä oikeudellista järjestelmää koskeva kertomus. Olisi mielenkiintoista nähdä, miten se sitten näkyy myös sosiologisessa kehityksessä. Tässä vaiheessa kuitenkin voitaisiin tehdä sellainen johtopäätös, että selvää homofobista suuntausta on monissa jäsenvaltioissa. Selvityksestä ja tutkimusta käy ilmi, että se liittyy paljon myös koulutukseen, koulutussektori varsinkin alaasteisiin ja yläasteisiin. Se olisi erityisen tärkeää. Aika rientää, olisin sanonut paljon muutakin, mutta lukekaapa kertomus siellä on paljon tietoja, taulukoita. Siitä voidaan nähdä, minkälaista kehityskulkua on jo eräissä jäsenvaltioissa. Toivottavasti tämä myös täydentää tätä asian käsittelyä ja saa aikaan tätä tarvittua horisontaalista direktiiviä. Jäsenvaltioissa on hyvin vaikeaa selittää, miksi tällainen hierarkia on syrjinnässä olemassa. Minä todellakin toivon, että tulevat puheenjohtajavaltiot pääsevät eroon tästä erosta. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia, herra Kjärum. Olemme kiitollisia, että näin tiivistitte asianne lyhyempään. Rouva Interfeld, haluaa lisätä. Nyt emme enää avaa keskustelua. Sofi No, because we are running out of time, but if you have uh, to say something, then... Jos jotain haluat sanoa, niin sano. Okay. Uh, Mrs. Boskurt, you wanted to say something. Rouva Boskurt halusi jotain sanoa. Ja, ik ben wel een beetje even in de war, van. Niin. Eikö tässä nyt ole mahdollista keskustella asiasta? Ihmeellistä. Lyhyt kysymys, mutta keskustelu ei voida järjestää, koska aika rientää. No harmin paikka, kun kollega Kierum on tullut kuitenkin tänne paikalle ja se on hieno asia. Mutta harmi, että aika on niin kortilla, että ei ehditä edes keskustelemaan asiasta. No, kaksi lyhyttä kysymystä. Mitenkäs nämä ehdokasvaltioiden tilanteet ovat? Sanoitte, että että uusiakin jäsenvaltioita olisi tulossa ja heidän pitää vastata näihin vaatimuksiin, joten mikä on niiden osalta tilanne? Olette katsoneet ehdokasvaltioiden suuntaan ja sitten sanoitte, että joillakin jäsenvaltioilla on käytössä tällaisia raskauttavia tekijöitä, kun puhutaan homofobiassa. Onko tämä suurikin ongelma. Minä olen kuullut, että tässä olisi kyllä vielä hyvinkin paljon toivomisen varaa, eli että missä määrin jäsenvaltiot voisivat parantaa omaa lainsäädäntöönsä tältä osin. Kiitoksia. Sofi. Kiitos. Sofi, ehkä sinäkin nyt voit esittää Okei, Okay, I appreciate it, Sophie. Uh, Mr. De Jong. No hyvä. Herra De Jong. Yes, I, I shall be uh, extremely brief as well. Ihan lyhyt puheenvuoro. Haluaisin kiittää Volten Kierumiasta, että hän pääsi tänne valiokuntaamme. Hän on saanut paljon kiitos tästä esityksestään ja yksi kysymys, jonka haluaisin valiokunnassa esiin nostaa, ja ehkä sitten lounalla voin kysyä enemmän, mutta täysistunnossa komission Reding oli paikalla ja käsiteltiin sitä, että näyttäisi siltä, että jotkut jäsenmaat eh, eivät mahdollista samaa sukupuolta olevien avioliittoja omassa lainsäädännössään. Ja kun asiasta keskusteltiin, niin komission Reding totesi, että tämä olisi ristiriidassa eh, olemassa olevien direktiivien kanssa, jotka siis käsittelevät eh, vapaata liikkuvuutta. En tiedä, Oletteko samaa mieltä? Me tässä vaiheessa vielä ole, odotamme vastausta komissiolta kirjeeseemme. Eli onko mahdollista esittää tämän tyyppistä lainsäädäntöä? Herra Kiaru. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Kysymys ehdokasmaista. Tähän mennessä emme ole pystyneet tekemään selvityksiä ehdokasmaissa, mutta kun Kroatista tuli tänä kesänä viraston tarkkailija, niin se merkitsee sitä, että voimme tehdä selvityksiä samalla tavalla. Ehkä Makedonia ensi vuoden alkupuolella tulee Turkkia odotellaan. Se merkitsee, että ainakin Kroatian kohdalla voimme tehdä tämän tyyppisiä selvityksiä jatkossa. Tällä havaa ei meillä kuitenkaan ole tietoa sieltäkään. Totta, tärkeää on, että tämäkin otettaisiin huomioon. Sitten vakavat asianhaarat. Ja meillä ei ole mitään yleistä käsitystä, mutta olemme miettimässä monestakin näkökulmasta tiedonkeruuta – kun on kyse sukupuolisesta suuntautumisesta tai muistakin asioista. Palaan tähän myöhemmin, jos sopii. Vapaa liikkuvuus, perheiden yhdistäminen. No, aikaisemmissa kertomuksissa, kuten tässäkin, olemme ottaneet asian esille liittyen vapaan liikkuvuuden direktiivin, mutta komissio saa oikeudellisesti tätä eritellä nyt tässä vaiheessa. Thank you, Mr. Kiitoksia, herra Kjärom. Nyt tähän loppui tämä käsittely ennen kuin menemme kohtaan 13. Haluaisin vielä hyväksynnän seuraavissa nimityksissä Hautala, vuosikertomus liittyen 1049 01 asioiden julkisuus Busutil virastoissa ja komissios Interfeld EU-Kanada sopimus liittyy PNR-tietoihin. Sitten seuraavaan kohtaan. Eurodac-järjestelmän perustaminen sormenjälkeen vertailua varten uudelleen laadittu toisinto. Tämä liittyy pakettiin turvapaikka-asioissa meillä on nyt tarkistettu esitys eurodakasetukseksi. Komission esitteli sitä 11. lokakuuta 2010. Kollegamme Monika Makovei on nimitetty esittelijäksi. Ensinnä puheenvuoron saa rouva Makovei. Hän voi esitellä mietinnön luonnoksen ja sitten keskustelemme. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin puheenjohtaja totesi, komissio teki muutetun ehdotuksensa Eurodac-asetukseksi eh, tämän vuoden lokakuussa. Kyseessä on kolmas ehdotus vuoden 2008 eh, joulukuun ja sitä seuraavan ehdotuksen jälkeen. Komission lokakuinen ehdotus jättää eh, lainvalvontatoimia varten kohdan pois joka oli vuoden 2009 esityksen mukana, ja siinä huomioidaan myöskin parlamentin päätöslauselma viime vuoden toukokuulta ja neuvoston aikaisempi päätös. Tämän lisäksi kaksi lisäelementtiä siinä on mukaan otettu. Artikla 18.4 esittää tarpeen tarkistukselle, mitkä ovat osumien määrät. Tämän tekevät asiantuntijat. Ja sitten artikla 24.1 sopivat säännökset, eh, jotka mahdollistavat eh, Dublinin sopimuksen mukaisen komitean saada tietoa ja valmistella sitten esitteen artiklan 4 mukaan Dublinin asetuksessa. Luonnoksessa, jonka saitte viime viikolla, ehdotan myöskin tai sen jälkeen, kun eh, tietosuoja asiantuntija kuultiin viime vuoden helmikuussa ja saatiin myöskin eh, raportit eh, viime vuonna ja vuonna 2007 tarkistuksia, jotka voidaan luokitella kahteen ryhmään. ensimmäisessä ryhmässä teknisluontoiset tarkistukset, Lissabonin sopimuksen mukaisuus, viittaukset laatudirektiiviin tai mukautukset eh, sisäisten viittausten osalta. Ja toinen ryhmä, sellaisia tarkistuksia, jotka selventävät itse tekstiä. Esimerkiksi artiklan 4 terminologiaa hieman muutetaan ja myöskin komission roolia eh, siirtymäkaudella esittelevä asia. Sitä myöskin selvennetään ja selvennetään myöskin tietoihin pääsyn kysymyksiä. Mielellään odottelen kollegoiden näkemyksiä tähän luonnoksen ja haluaisin kiittää varjoesittelyitä myöskin alustavista keskusteluista, jotka <clears throat> lokakuussa pidettiin. Ja lopuksi vielä muutama kommentti siihen, mikä on Europolin ja jäsenmaiden lainvalvontaviranomaisten mahdollisuus hyväksyä keskustietokanto kanta, kun puhutaan terroritoimista ja ennaltaehkäisystä vakavista rikoksista puhuttaessa. Komission vuoden 2009 ehdotuksessa asia oli esillä, mutta se ei ole nyt käsittelyssä olevassa tekstissä enää mukana todettiin, että tällainen mahdollisuus sallittaisiin vain, jos eh, kansallisten tietokantojen vertailu ja automaattinen jäsenmaiden tietokanta sormenjälkien osalta pohjautuu neuvoston päätöksen vuodelta 2008. Niin sanottu brun päätös eh, toisi negatiivisia tuloksia. Tämän lisäksi pääsy olisi mahdollista vain ennaltaehkäisy, tutkinta eh, tarkoitusperiä varten silloin, kun puhutaan vakavista rikoksista tietyissä erityistapauksissa. Tai jos on syytä olettaa, että tällainen eh, vertailu Eurodac-tietoihin toisi eh, huomattavaa lisäarvoa tutkintaan tai ennaltaehkäisyyn. Myöskin osumavastaus oli seikka, joka huomioitaisiin Eurodakin puitteissa. Me tämä varmasti tiedän ja tiedän, mistä tiedossa tällöin puhutaan. Ja lisätietojen pyytäminen on asia, jota ei neuvoston päätös määrittele, vaan se kuuluisi nykyisten välineiden piiriin. pum päätös ja neuvoston puitepäätös tietojenvaihdon yksinkertaisettamisesta lainvalvontaviranomaisten välillä ja vastavuoroinen oikeusapu myöskin. Halusin tuoda nämä seikat esiin, eli minkä tyyppisestä laintäytäntöpanosta tässä on kyse, ja niin kuin totesin, näitä aspekteja ei ole huomioitu nyt esillä olevassa ehdotuksessa, mutta neuvoston jäsenmaat yksi yksimielisesti totesivat, että he haluaisivat tällaisen pääsyn mahdollisuuden päätöksen mukaan. Komissio kuitenkin jätti tämän ulkopuolelle nykyistä muutetusta ehdotuksesta, koska turvapaikkapaketissa haluttaisiin päästä eteenpäin ja myöskin operatiivisissa kysymyksissä laajojen IT-järjestelmien osalta mutta tämä asia ja mahdollisuus on sellainen, että se tulisi vielä tarkastella lähemmin. Ja jos kollegani haluavat tätä vielä lähemmin kommentoida, niin voin puhua olemassa olevasta asetuksesta. Eh, siis mitä tulee näihin teknisiin kysymyksiin lain täytäntöönpanon osalta. No niin, eh, seuraavista vaiheista sitten vielä muutama sana. Tarkistuksen takaraja on 9. päivä joulukuuta. Ja sitten varjoistelijoiden kanssa pidetään vielä toinenkin kokous, jossa näitä tarkistuksia voidaan läpikäydä. Ja suuntaantava äänestys voitaisiin pitää lipevaliokunnan kokouksessa 25.-26. tammikuuta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia Rova Makovei. Haluatko neuvosto ja komissio puhua? Sentä Dekka. Dank u wel, dank u wel om eh, ons hier het woord te... Kiitoksia, että saan tässä puhua neuvoston puolesta ja kiitokset kollega Makovei tästä alustuksesta. Mielestäni tämä luonnos kuvastaa neuvoston kantaakin, eli että komissio on huomioinut käydyt neuvottelut myöskin neuvostossa. Neuvostollekin on syntynyt sellainen vaikutelma, että teknisellä puolella ei tarvita enää suuria muutoksia. Mielestäni pientä viilausta ehkä vielä kaivataan, mutta tämä luo hyvän pohjan jatkokeskusteluille. Ja niin kuin kollega Makovei sanoi, pääsy näihin tietoihin, tämä on neuvostokin kannalta tärkeä seikka. Edellisen osa neuvoston keskustelut ovat varmaankin teidän tiedossanne kaikki jäsenvaltiot olivat tyytyväisiä siihen, ettei komissio ole ehdottanut mitään sellaista, että kaikilla olisi vapaa pääsy näihin tietoihin lainvalvontaviranomaisille. Ja mitä tulee vuoden 2009 tekstiin, niin tässä on olemassa selvä ero ja komissio on vastannut sisäasiaministerin neuvostolle sanoen, että se tulee palaamaan tämän aiheen, tähän aiheeseen tuonnempana uudemman kerran. Kiitoksia. Kiitos. Sitten komissio. Yes, thank you. Kiitoksia. Uh, I think I will... Kiitos. No niin, en nyt toista seikkoja, jotka Makovio puheenvuorossaan esitti. Tämä on siis komission kolmas ehdotus ja nykyehdotus 11.10. hyväksyttiin jotta auttaisimme Belgiaa, äh, kun se pyrkii turvapaikkapaketissa etenemään, ja jotta saataisiin nopeampi asia, äh, sopimusasiassa aikaan ja jotta eh, virastoasiassa edetään 2012 alussa. Tässä on mukana tärkeimmät elementit ensimmäistä ehdotuksesta, eli että tieto kantaa hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla, jotta Dublin eh, sopimus täytäntöön pannaan ja suojataan paremmin henkilötietoja, myöskin mitä tulee eh, Eurodakin suhteeseen tulevaan virastoon. Tässähän operatiivinen hallinnointi nykyään kuuluu komissiolle. Ehdotus sisältää myöskin neuvottelutuloksen neuvoston puolelta ja huomioi ensimmäiset parlamentin lainsäädännöllisen päätöslauselman. Mitä tulee uusiin seikkoihin esityksessä, tässä pyritään Dublinin komitologian menettelyn äh, huomioimiseen ja tässä sitten puhutaan myöskin siitä tiedotelehtisestä, joka tullaan esittämään turvapaikanhakijoille ja jäsenmaiden tulee automaattiset tulokset tarkistaa sormenjälkiasiantuntijoiden taholta. Tämä asia on nyt myöskin hoidettu. Asiahan oli yksityiskohtaisemmin esitetty eh, asetuksen johdantosan kappaleissa, mutta nyt varsinaisen tekstiosaan asia on mukaan otettu. Ja pääsy eh, on nyt, lainvalvontatarkoituksen varten on nyt vedetty pois ja lisäsäännökset on myöskin poistettu tekstistä. Ja sitten haluaisin kiinnittää huomionne asiaan, joka saattaa tulevaisuutta ajatellen olla tärkeä. Eli miten muut lainsäätäjät sitten aika tulla mukana tämä luokan kaksi tietojen säilyttämistä koskee. Eli henkilöt jotka on havaittu laittomasti ylittäneen ulkorajoja. Nykyasetuksessahan säilytysaika on kaksi vuotta, mutta jo ensimmäisessä ehdotuksessaan ja tarkistusmenettelyssä on ehdottanut tätä lyhentämistä yhteen vuoteen jotta mentäisiin Dublin-asetuksen linjausten mukaisesti. parlamentin ja neuvoston näkemyksissä on nykyisellään eroja. Mitä sitten tulee lainvalvontaan ja pääsyyn? Olemme huomioineet jäsenmaiden toimeet ottaa tämä seikka Eurodac-esityksen jälleen mukaan. Ja tässä muistutamme siitä, mitä komission jäsen Malmström edellisessä oikeusasian neuvostossa totesi, eli että ollaan valmiita tarkastelemaan tätä, mutta vain osana laajempaa tasapainosta lähestymistapaa, ja jos neuvosto sitten suhtautuu myönteisesti koko turvapaikkapakettiin ja sitten huomio, tulisi huomioida tämä ähm, suspension-lauseke Dublinin mekanismin yhteydessä. Kiitos. Nyt sana on vapaa. Täällä on jo kolme puhujaa. Morais, Kiitos, Kinga. Tässä hallitsevana teemana varojen kanssa Makovein kanssa, ainakin meidän ryhmämme osalta, oli se, missä määrin lainkäyttöviranomaiset saavat käyttää tietokantaa. Nyt kun komissio on muuttanut tätä, niin tämä nopeuttaa prosessia koko turvapaikkapaketin osalta tämän lisäksi Voimme tukea monia teknisiä esityksiä, joita Makovei on tehnyt. Tämähän on uudelleen laadittu toisinto. Mehän voimme muuttaa ainoastaan niitä kohtia, joita komissio on muuttanut. Sikäli olemme saaneet aikaa hyvää yhteistyötä Makovin kanssa. Päästään järkevään suuntaan hänen esityksensä pohjasta pohjalta. Tässä kantona kasvissa on vielä muutama komission esitys. Belgia varmasti menee mahdollisimman nopeasti myös turvapaikkapaketin kanssa eteenpäin. Rova Preva. Thank you very much, Chair. Um... Paljon kiitoksia. Varjoesittelijä Sarah Latford ei valitettavasti päässyt tänne, mutta puhun hänen puolestaan. Haluaisin välittää hänen viestin teille eli se, mitä ALDE-ryhmä on tästä aiheesta mieltä. Me olemme valmiita tukemaan tätä tekstiä. Me olemme tyytyväisiä siihen, että tietyt kommentit parhaista standardeista on huomioitu tässä tekstissä. Me olemme tyytyväisiä myöskin siihen, että tässä tekstissä huomioidaan sekin seikka, että komissio on poistanut sen mahdollisuuden, että jäsenvaltioiden lainsäädäntöviranomaiset voisivat saada käyttöönsä näitä tietokannan tietoja. Mutta huomioiden esittelijän alustuksen ja neuvoston edustajan huomiot, meidän on korostettava sitäkin seikkaa, siis todennäköisesti tämä asia voidaan hyvinkin helposti hoitaa kuntoon, mutta silti me olemme tyytymättömiä siihen, että missä määrin näitä asioita voidaan muuttaa jatkossa kuultuamme neuvoston huomiot, niin se tarkoittaa sitä, että neuvosto haluaa antaa lainvalvontaviranomaisille pääsyn tietokantaan, ja tätä me vastustamme kynsin hampain, ja tämä on vahva viesti, jonka haluaisimme välittää neuvostolle, Belgialle ja Unkarille monistakin syistä johtuen. Mielestäni viimeisten viikkojen aikana – Monet ovat kuulleet tietosuoja viranomaisilta ja kansalaisyhteiskunnan edustajilta varoittavia kommentteja, mihin tämä vapaa pääsy johtaisi. Ja se johtaisi Eurodakin eräänlaiseksi rikoksentorjuntavälineeksi. Ja tämä rikkoisi henkilötietojen suojaamisperiaatteita, koska lainsäädäntö, lainvalvontaviranomaiset viranomaiset pääsivät, pääsisivät näihin tietoihin käsiksi. Tämä johtaisi myöskin kasvaviin kustannuksiin sekä EU- että kansallisella tasolla, koska Eurodac toimijana muuttuisi ja me toivomme, että neuvosto ei lähtisi hyväksymään näin kallista järjestelmää, jonka tuoma lisäarvo on hyvin kyseenalainen. Ainakaan siitä ei ole sellaista hyötyä, mitä tältä virastolta alun alkaen toivottiin. Toivottavasti tämä porsaanreikä saadaan tukittua mahdollisimman pikaisesti. Kiitoksia. Kiitos Renate, sitten herra de Jong. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Joskus olen hiukkasen yllättynyt syntynyt historiallisen tunteen puutteesta jossakin jäsenvaltioissa. Jos vähän tutustuu arkistoihin ja Dublinin yleissopimukseen, mihin sitä käytettiin, niin ainakin ajatuksena siinä taustalla oli, että voidaan vertailla sormenjälkiä, että tiedetään, kuka on vastuussa turvapaikkahakemuksesta. Ei koskaan ikki maailmassa koko tämän kuluessa ole ollut perustelua esillä, että pitäisi käyttää sitä terrorismien, terrorismin torjuntaan tai rikosten torjuntaan. Neuvosto tässä ei kyllä nyt oikein tee oikeutta historialle. Ja tässä tietosuojat määräyksiä loukattaisiin. Tässä välinen käyttöä muutetaan niin, että lainkäyttöviranomaisetkin saisivat käyttää sormenjälkiä, jotka on Eurodac-järjestelmään rekisteröity. Olen hiukan huolestunut olen kuitenkin helpottunut ja kiitos komissiolle siitä, että nyt on tullut tällainen esitys ilman oikeutta päästä rekistereihin. Mielestäni olisi väärin ottaa se sinne, se on väärä viesti, että varmasti koko välineeseen tulee paljon ongelmia. Toisaalta olen samaa mieltä komission lähestymistavan kanssa pitäytyä turvapaikkapakettiin. Se saa vahvan tuen meidän ryhmästämme. Ja vielä mietintöön. Kiitos Monika Makover teknisistä muutoksista. Ylipäätään kiitos tarkistuksista, joita hän on tehnyt. Varmasti saamme aikaan tästä vilkasta keskustelua. Kuitenkin olen pannut merkille, että Mako Venkin kertom- mietinnössäkin on viittaus siihen, että lainkäyttö on oikeus käyttää tietoja. Valitettavasti, että tällainen viittaus siellä on mutta ennen kuin edes on saatu aikaan tarkistuksia. Herra Albrecht. <clears throat> Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä hyvästä lähestymistavasta ja toteaisin, että voin tukea Rua Weberia, mitä tulee eh, lainvalvontatarkoituksiin mahdollistettavan pääsyyn. Tätä parlamentti on tähän saakka kovastikin kritisoinut on esitetty moniakin argumentteja sille, miksi ei tuntuisi sopivalta avata tietokantaa uusia tarkoitusperiä varten, kuten lainvalvontatoimia varten. Ja olisi hyvä, jos komissio ja parlamentti yhdessä työstäisivät tätä esitystä. Mutta ilmeisesti neuvostossa yksimielisesti tuettaisiin tätä avaamisehdotusta, eli keskustelua varmasti joudumme asiasta neuvoston kanssa käymään. Ja mielestäni olisi erittäin tärkeää, että parlamentin kanta olisi riittävän selkeä tässä asiassa jatkossakin. Kiitos, Monika. Thank you. So it's, it's, it's very clear for... Kiitoksia. Niin kuin komission neuvosto sanoivat, niin jatkamme tältä pohjalta. Ja ilman viittauksia lainvalvontaviranomaisten pääsymahdollisuuteen. Mitä tulee muihin tarkistuksiin, tilanne varmaankin on aika selvä. Paljon kiitoksia kaikille näistä kommenteista. Ja toisessa keskus, toisen keskustelukierroksen aikana myöhemmässä vaiheessa voimme sitten palata tähän lainvalvontaviranomaisten pääsymahdollisuuteen. Kiitoksia. Kiitoksia. No niin, komission jäsen Malmströmhän on tulossa pian. Siksi esittäisin, että me aloitamme kohdan 16 käsittelyn sisäisen turvallisuusjärjestelmän strategian toimintaa. Ja sitten 14.15 otetaan sen jälkeen EU- ja Brasilian väliset sopimukset liittyen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimukseen, paitsi että jos monemmat esittelijät Makovei ja Entsiu vain suostuvat tähän muutokseen. Ensin komission jäsen Sopiiko teille tämä? Hyvä. I'm very happy to... Olen kovin iloinen, että komission jäsen Malmström on täällä. Hän esittelee meille tiedonannon liittyen sisäiseen turvallisuusjärjestelmästrategiaan. Saadaan turvallisempi Eurooppa. Se hyväksyttiin hyvin maanantaina, maanantaina tämä tiedonanto nyt. Muistuttaisin vielä, että meidän valiokunta laatii valiokuntaloitteisen miettinnän meidän sisäisestä turvallisuusstrategiastamme. Rova Borsellino on tässä esittelijänä. Kiitos siitä, että olit käytettävissä. Saatte puheenvuoron. Thank you very much, honorable. Kiitokset arvon Euroopan parlamentin jäsenet. On ilo olla täällä. Viime viikkoina olen eri aiheiden tiimoilta tavannut moniakin teistä, mutta nyt siis aiheena on sisäinen turvallisuusstrategia ja haluaisin eh, eh, kiittää siitä, että esityslistalle nyt tämä aihe valiokunnassa on, ne on otettu. Eli nyt voin esitellä asian täällä ensin ja sitten vasta loppuviikosta neuvostolle. Hyvä näin. Viime viikollahan tämä hyväksyttiin komissiossa ja liittyy siihen, että holistisemmin tarkasteltaisiin turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, varsinkin kun huomioidaan uudet välineet, jotka Lissabonin sopimus on mukanaan tuonut. On ehkä ollut hieman turhauttavaa huomata, että turvallisuuskysymyksiä aina kerrallaan on vain yhteen kysymykseen kiinnitetty huomiota, eikä ole kokonais kokonaisuutena asioita tarkasteltu. Nyt on tarkoitus muuttaa tätä ja hieman eh, holistisempaan käsittelytapaan siirtyä, jotta voidaan paremmin myös haasteisiin vastata. Olemme määritelleet viisi aluetta, joihin erityistä huomiota on kiinnitettävä. Tietysti jäsenmaiden vastuulla turvallisuuskysymykset pitkälti ovat, mutta paljon voidaan tehdä myös Euroopan tasolla, jos halutaan lisäarvoa saada. Haasteena ovat terrorismi, järjestelmät rikollisuus, syberikollisuus eh, eh, ja kriisi- ja rajavalvonta. Ja tässä on sitten esitetty myöskin neljän vuoden aikana toteutettavia toimia näiden tiimoilta, jotka toivottavasti lisäävät kansalaisten turvallisuutta ja yhteiskunnan turvallisuutta Euroopassa. No niin, teillä on paljon asiaa Me Lähden liikkeelle järjestäytymisestä rikollisuudesta nämä eh, pienehköt rikokset, esimerkiksi eh, murrot, taskuvarkaudet, autovarkaudet, varsin usein kuitenkin liittyvät järjestäytyneen sen rikollisuuteen, koska eh, tästä kuitenkin kääritään suuria summia rahaa. Eli nyt lainvalvontaviranomaisten olisi hyvä voida rajat ylittävästi tehdä yhteistyötä, jotta näitä rikosverkkoja voidaan purkaa. Ja tässä nimenomaan olisi eh, hyökättävä sinne, missä heikoimmilla ollaan, eli eh, rahat olisi saatava eh, haltuun. On katsottava, mitä on tähän saakka tapahtunut jäsenmaatasolla ja mitä voitaisiin vielä tehdä. Eli miten pitää huoli siitä, että tämä äh, rikollisin toimin saavutettu tuotto ei sitten siirry lailliseen toimintaan, eli miten takavarikoida rikoksista saatu hyöty ja miten paremmin toimia korruptiota ja rahanpesua vastaan. Tämä on erittäin tärkeä asia ja ensi keväänä siihen palataan lähemmin terrorismin osalta. Europol raportoi 300 yrityksestä viime vuonna EUn alueella ja eh, muodot aina vain ovat hienosyisempiä ja viime viikothan ovat tämän osoittaneet tämä Jemenin mm, karkokysymys esimerkiksi. Ja sitten yksittäiset kansalaiset jäsenmaissa eh, jäävät yhteiskunnan ulkopuolelle ja ovat näin alttiita eh, liittymiseen rikollisjärjestöihin. Eli tässä ei ole kyse lainsäädännöstä, vaan siitä, että tarvitaan ennaltaehkäisyä turvallisuuspoliittista lainsäädäntöä olemme tarkastelemassa ja haluaisimme myöskin eh, tarjota jonkinlaisia mahdollisuuksia eh, radikalisoitumisen kitkemiseksi. Esimerkiksi jäsenmaat selvittäisivät, ketkä ovat niitä kansalaisia, jotka ovat alttiita tällaiselle propagandalle ja kuinka näistä parhaista käytänteistä kaikki voisimme jotain oppia. Ja niin kuin totesitte, ensi vuonna tulemme esittämään myöskin ehdotuksen siitä, kuinka saataisiin nämä muut asiat hoidettua sitten. Tietoverkkorikokset, no varsin monet olette varmasti kokeneet, että teillä on ystäviä, jotka ovat joutuneet hakeroinnin kohteeksi vaikkapa tilitietojensa osalta ja valitettavasti tämä rikostyyppi vain on lisääntymään päin. Verkossa on rikollisia myöskin tärkeisiin infrastruktuureihin voidaan hyökätä nimenomaan tietoverkkorikollisuuden kautta. Ja pyrimme tällaisen EUn tietoverkkorikollisuuskeskuksen laatia ja sitten tarvitaan timeä myös kaikissa jäsenmaissa, sillä jotkut jäsenmaat ovat varsin hyvin valmistautuneita näihin tilanteisiin, mutta eivät kaikki. Eli tukea on tarjottava. tarjottu verrattava ja vaihdettava kokemuksia, jotta ymmärretään, miten vastata tähän haasteeseen tulevaisuudessa, sillä se tulee lisääntymään. Ja olemme myöskin ehdottaneet tiettyjen pullonkaulojen kriminalisointia. Sitten mitä tulee rajavalvontaan, no Schengen yhteistyö on tietysti paras äh, saavutus EU-yhteistyön osalla tarvitaan solidaarisuutta, jotta asiat myös käytännössä hyvin toimivat rajavalvonnan tulliviranomaisten tulee voida tehdä parempaa yhteistyötä tärkeillä ulkorajoilla jotta ihmiskauppaan voidaan puuttua ja myöskin eh, mitä tulee vaarallisten tavaroiden kauppaan ja muuhun rikolliseen toimintaan. Ensi vuonna tulette saamaan ehdotuksen rajavalvontajärjestelmästä ja nimenomaan eh, ihmiskauppa- ja salakuljetuskysymykset tässä ovat keskiössä. Sitten katastrofit. Viime kuukaudet ovat hyvänä osoituksena erilaisista joko ihmisen tai eh, virheiden aiheuttamista mm, katastrofeista. Tietysti Islannin eh, tulivuoren purkaukset aiheuttivat paljon ongelmia, sitten Unkarin lietevyöryt. Nämä ovat asioita, joihin yhdessä on tartuttava ja tarvitaan yhteistä toimintaa eri aloilla. Ei voida puhua pelkästään taloudellista kysymyksistä tai liikenteeseen liittyvistä kysymyksistä, vaan tarvitaan todellakin integroidumpaa, kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa. Kriisin valvontajärjestelmä tarvitaan. Sitä on lausakin Lissabonin sopimuksessa ja on myöskin uhka-analyysiä kehiteltävä ja tarvitaan yhteisiä raportteja kriiseistä, jotta voidaan ajatella tällaisia kiireellisiä menettelyjä kriisitilanteissa. Eli tässä nyt nämä ehdotukset, jotka strategiassa ovat mukana. Tietysti teemme yhteistyötä myös muiden komission jäsenten kanssa näiden aiheiden tiimoilta. Ja tämä prosessi on hyötynyt myös teidän panostuksestanne ja siitä, mitä jäsenmaat ovat asian tiimoilta tehneet. Ja Solinin johdolla nyt käsittelyssä on oma-aloitteinen mietintöaiheesta aivan erinomainen sellainen. Oikein hyvä yhteistyötä on tehtävä ja toimia tarvitaan, ei pelkästään aina vain uutta ja uutta asiakirjaa e, ja strategiaa. Meillä on todelliset uhat olemassa ja meidän on osoitettava kansalaisille, että olemme tietoisia näistä haasteista ja olemme valmiit puuttumaan ennaltaehkäisevässä vaiheessa jo, ja jos jotain tapahtuu, niin ajoissa sitten reagoimaan, näin minimoimaan, voidaan minimoida e, tappiot. No niin, eh, suunnittelemme jatkotoimia myöskin ja uskoisin, että tämä raportti voi olla varsin hyvä pohja keskustella teidän kanssanne myöskin neuvoston kanssa näistä kysymyksistä. Eli tässä siis suunnitelmamme tulevia vuosia ajatellen yhdessä kanssanne ja neuvoston kanssa näitä on Ja Toivottavasti jatkossakin voimme tehdä oikein hyvää yhteistyötä, kun täytäntöönpanovaiheeseen mennään. No niin, tässä siis lyhykästi varsin kunnianhimoisesta esityksestä, mutta toivottavasti näin saitte kuitenkin hyvän yleiskuvan, kokonaiskuvan asiasta ja sitten myöhemmässä vaiheessa varmasti voin palata tänne, kun mietinnönkin käsittelyssä on edetty. Kiitos, olemme kiitolliset, että tulitte tänne ensin. Täällä on aika pitkä puhujaluettelo. Ensinnäkin puheenvuoron saa esittelijä rouva Borsellino. Olen pahoillani, en tiedä jos ääneni kuuluu, olen ihan äänettä. Kiitos komission jäsen Malmström siinä, että hän tuli esittelemään komission tiedonantoa liittyen sisäiseen turvallisuusjärjestelmään. Aivan lyhyesti tässä ensimmäisessä keskustelussa sanoisin, että Euroopan parlamentti haluaa myös osallistua strategian hahmottamiseen, kun on tarkoitus terrorismin ja kansallisen järjestön rikollisuuden torjunnasta. Paitsi tiedonantoa, niin haluan miettiä myös metodologiaa, huomioida tiettyjä näkökohtia, että mennään vielä pidemmälle kuin tiedonannossa on kerrottu. Mikä tilanne sitten on tänään? Minkälaisia todellisia vaaroja Euroopassa on? Varmasti voidaan sanoa, että 4 ainakin huolestuttavaa on olemassa, että voidaan ymmärtää, mikä on uhan ulottuvuus, miten paljon tietoja meillä on järjestäytyneestä rikollisuudesta, rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta. Mitä välineitä meillä on käytettävissämme? Tässäkin täytyy miettiä tarkkaan tilannetta ja missä määrin Europol, Eurojust ja Frontex voisivat tehdä yhteistyötä keskenään. Mielestäni on tärkeää, ottaa tämä strategian hahmottelemiseen muitakin toimijoita, kansalliset parlamentit muun muassa tai muut kansalliset toimijat, tuomarit, kansalaisjärjestöt, organisaatiot myös paikalliselta tasolta, kun torjuvat järjestetyn rikollisuutta. Mielipiteessä käyttöön kansallisia hyviä käytänteitä, mikä toimii, mikä on ollut menestyksellistä ja ne voidaan tuoda Euroopan tasolle. Ainakin voidaan kerätä tietoja niin on no tehtykin joskus, mutta täytyy miettiä, mitä puuttuu Euroopan tasolla. Miten voisimme todellakin torjua terrorismia kansainvälistä järjestetyn rikollisuutta. Olen valmis kuuntelemaan myös kaikkia esityksiä, joita kollegoilla ehkä on, ja tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa. Thank you, Mrs. Borz- Kiitos, Rova Borsalino. Lambrinidis. Thank you very much. Thank you. Kiitos. Uh, I have, uh... Pari huomiota Paljon on jo esiin tuotu, mutta kyseessä on oikein hyvä ja mielenkiintoinen asiakirja. Ensinnäkin, mitä tapahtuu internetissä ja minkä tyyppisiin rikoksiin pyritään puuttua. Sitten tämä radikalisoitumisen aspekti. Nämä ovat myös määritelmällisiä kysymyksiä ja herkkäluontoisia sellaisia. Eli mitä on sisäinen turvallisuus, miten se määritellään? Näyttäisi siltä, että yritettäisiin tarttua siihen tällaisen laajaverkon kautta. Eli e, jokainen, joka e, jonkun toiminnan kautta e, saa rahallista hyötyä, saattaisi tulla katetuksi. Ja tähän liittyykin ensimmäinen kysymykseni. Minua kovasti huolestuttaa se, että tässä tiedonannossa mainitaan tekijäoikeusrikosten taistelu, että se olisi sisäisen turvallisuuden ongelma. No, äskeisessä esityksessä nyt tätä maininnat ja tietoverkkorikollisuuden kyllä ymmärrän, kun tiettyihin infrastruktuureihin hyökätään tai kun puhutaan lapsilla käytävästä kaupasta, mutta miksi lapsilla käytävää kauppaa ei mainita tässä, vaikka puhutaan kuitenkin tekijäoikeusloukkauksista. Tekijäoikeusloukkaukset kyllä sinällään ovat tärkeä kysymys. Parlamentissakin asia käsitellään ja komissio tulee suosituksensa siihen liittyen esittämään. Mutta en oikein tiedä, miten tämä voi olla prioriteetti, kun komissio esittää sisäisen turvallisuuden strategiaansa paitsi jos asia käsitellään eh, niin laajana, että eh, mikä tahansa verkosto, jos se pyrkii rahallista hyötyä saamaan, vaikka sillä ei sitten rahoitetakaan terrorismia, voitaisiin ottaa tämän eh, käsittelyn piirin, Eli olen tästä huolissani. Haluan kyllä, että asia käsitellään, mutta ei nyt tule lähteä liikkeelle sillä tavalla, että mikä tahansa poliittinen osa-alue tulisi mukaan. Ja sitten 26. huhtikuuta neuvosto esitti Eh, varsin vaarallisen eh, päätöksen tiedonannon. Eli silloin se päätti luoda mekanismin, jolla koottaisiin jäsenmailta tietoja ja kyselykaavakkeen pohjalta tietoja, jotka liittyvät radikaalisten ideologioiden olemassaolon EU-ssa. Kuitenkaan eh, ei selkeästi määritelty, mistä on kyse tällaisesta ideologiasta puhuttaessa. Eli kategoriaan kävisi melkein mikä tahansa asia, vaikkapa eh, ääri poliittinen näkemys, josta ei pidetä. Eli pyydettiin tietoja myöskin eh, naapureista, ystävistä tai perheen jäsenistä, ihmisistä, joita viranomaiset epäilevät eh, radikalisoitumisesta. Ja tällä tavalla sitten perustettaisiin tietokanta, varsin laaja tietokanta, ei kunnolla määritelty, sen oikeusperusta asia on huonolla tolalla ja mielestäni kyseessä varsin vaarallinen tietokanta. Ja kysyisinkin, eh, onko komissio nyt millään tavalla puuttumassa asiaan koordinoimalla tai vaikuttamalla jotenkin kuitenkin tähän tietojenkeruuhankkeeseen? Jos ei, niin aiotteko jäädyttää tämän menettelyn? Tiedättekö, mitä ylipäätään neuvoston puolella tapahtuu tämän aiheen tiimoilta? Koska, eh, niin kuin jo totesin, eh, miten määritellä eh, radikaalit ideologismit? Tämä on määritelmäpohjainen asia. Tällä saattaa olla huomattavat vaikutukset kansalaisten yksityisyyteen liittyviin asioihin. Kiitos. Tauro sitten Ravintfeld. No kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin olen kovasti kiitollinen kokonaisvaltaisesta integroidusta lähestymistavasta. Oli jo korkea aikakin. Olen siinä täysin samaa mieltä. Varmastikin parlamentti antaa oman runsaan panoksensa keskustelussa Avrosin lailla. Minäkin kaipaan enemmän keskustelua määritelmistä, periaatteista, tavoitteista ja tavoitteista. Mielestäni tästä puuttuu varsinkin yksi alue, jossa minä olen ollut aktiivinen, terrorismin torjunta, se, että on näyttöä, arviointia. Ensi vuonna tulee kuluneeksi kymmenen vuotta kaksostorniiskusta. Sitten niiden päivien on, on nähty iso kirjo toimenpiteitä, ei kovin johdonmukaisia kylläkään, mutta meillä on kovin vähän käsitystä näiden vaikutuksesta. Jotain tiedetään vaikutuksesta kansanvapauksiin, mutta kustannuksista ei minkäänlaista. Ennen kuin rupeamme esittelemään mitään uusia lainkäyttötoimia, pitäisi tajuta, mitä vaikutusta tähän mennessä hyväksytyillä toimilla on. Ja sitten miettiä, mitä tarvitaan lisää. Yksilöidään, missä lain käyttöviranomaisilla ei ole välineitä ja mitä pitää täydentää. Joskus tulee sellainen pelko, ehkä se on ihan ihmisluonteen mukaista, että tässä tuulimyllyjä vastaan ei enää taistella, mutta kuvat hallitsevat meidän käsityksiämme mielikuvitus. Mutta meidän pitäisi perustaa politiikkamme tosiasioihin. Muutama yksityiskohtaisemmin seikka olen iloinen siitä, että mukaan tulee myös henkilöysvarkaus, kyberrikollisuuteen. Mielenkiintoinen esimerkki. Henkilöysvarkaus on yksi laajimmin leviävä rikos. Se vaikuttaa suoraan kansalaisiin. Kuitenkin se tuli keskusteluihin politiikassa jo vuosia sitten. Jäsenvaltiot vain kieltäytyivät puuttumasta siihen. He eivät halua määritelmiä rukata, oikeudellisia määritelmiä, niin että olisi yhteinen eurooppalainen määritelmä. Tiedämme, että jos jotain rajat ylittävää rikollisuutta on, niin se, se on sitä, mitä suurimmassa määrin. Eli jotain tarvitsisi tehdä. Lopuksi meillä on valtavasti uutta toimivaltaa annettu julkisille viranomaisille valvoa kansalaisia. Mutta jos mitä tahansa uutta toimivaltaa annetaan viranomaisille tai uusia toimenpiteitä hyväksytään, niin vastapainona pitää olla myös oikeudellisia takuita kansalaisille, koska siellä on valtava puute. Siis jos uutta toimivaltaa tulee, niin tarvitaan uusia takuitakin. No niin kuin siis tässä puhutaan nyt henkilötiedostakin. Ja kuinka valtava määrä on luotu tietokantoja lainkäyttöä turvallisuustarkoituksia varten. Onko tässä nyt ikään kuin mannaa taivasta tippuu henkilöisvarkauksiinkin? Täytyy olla varovainen, kun jos valtaa tarjotaan, niin vastapanona pitää olla myös sitten oikeudellisia takuita, että voidaan suojella kansalaisia. Kiitoksia, herra Jakolino. Grazie, signora Presidente. Signora... Kiitos puheenjohtaja. On ilo, että kaupungin jäsen Malmström on täällä. On tärkeä tapaaminen meille, mutta varmasti ja toivottavasti myös teille. Kiitos tiedonannostanne. Se tuo tärkeitä aspekteja esiin ja mahdollistaa sen, että parlamentti live voi sitten esittää omia tarkistuksiaan. lähtisin liikkeelle eh, osiosta, joka käsittelee järjestäytyntä rikollisuudesta, järjestäytyntä rikollisuutta. Ensinnäkin takavarikointi, toimet mafian eh, varojen osalta tai rikollisjärjestön hankkimien eh, varojen osalta. Eli esitettäisiin yksinkertaistetumpia menettelyjä, jos rikolliset pyrkivät toimimaan ja on mietittävä, miten investoida näitä varoja. Joskus näitä ei ole kovin hyvin hyödynnetty. Ja monesti niitä ei ehditä nopeasti hyödyntää, eli tarvitaan yksinkertaistetumpia menettelyjä. Ja sitten huumekauppa. Pompa maanjassa kesäkuussa, tämän kesäkuussa ministerin ehdo, Ranskan ministerin ehdotuksesta päätettiin puuttua eh, konkreettisesti eh, huumekauppaan ja tarkoitus oli kehitellä tätä ohjelmien myötä. No, Euroopan parlamentti ei ole olemassa siksi, että se vain kävisi keskustelua eh, huumeista ja muista riippuvuutta aiheuttavista aineista. Ja kysyisinkin nyt komission jäseneltä eh, tämä eh, mainittu aihe ja Ranskan ministerin tekemä ehdotus. Onko siitä johtunut jotain konkreettista? ja voisiko tämä tiedonanto sitten omalta osaltaan eteenpäin viedä tätäkin asiaa. Kiitos. Kiitos. Nyt komission jäsen saa vastata kysymyksiin. Sitten toinen kierros kysymyksiä. Kuusi puheenvuoroa lisää. Weber, Mr. Albrecht, Mr. Mulder, Mrs. Blinkevich-Jute and Mrs. Hankish. And, uh, and Mrs. Grisbeck. Oh. But uh, we won't... Mutta ei, kun meillä ei ole aikaa. Ah. Romero Lopez. You, you, you are mentioned Mrs. Sippel. Okay, I, I, we will manage it. And... No, me hoidamme tämän kyllä. Ja nyt suljetaan. No. So, uh, Mrs. Commissioner. Komission jäsen. Very much and thank you for the great... Paljon kiitoksia. On hienoa, että olette näin kiinnostuneita tästä aiheesta. Se lupaa hyvää. Niin, kollega Porcelino. Niin, tarkoituksenamme on tarkastella että Me emme siis ehdota mitään dramaattista muutosta. Me katsomme, mikä on tämänhetkinen tilanne, toimiiko järjestelmä, täytyykö sitä vielä säätää, voitaisiinko kansalliselta tasolta saada jotain panostusta tähän esimerkiksi varojen konfiskaatio. Te olette tehneet paljon asian tiimoilta. Ehkäpä teidän kokemuksen voitaisiin hyödyntää eurooppalaisella tasolla. Tietyt asiat voidaan hoitaa kansallisella tasolla. Tähän mekin paneudumme. Sillä nykyinen lainsäädäntö on käyttökelvotonta ruohonjuuritasolla ja meidän täytyy katsota miksi. Ja kun varoja siirretään rajojen yli, niin meillä pitäisi olla mahdollisuus seurata näitä transaktioita. Siitä me lähdemme liikkeelle ensi vuoden puolella ja haluaisin tehdä tämän asian tiimoilta yhteistyötä kansanne kollega Lambertini, tästä puuttuu paljon, koska rinnakkaisia aloitteita on olemassa ja olen samaa mieltä siitä, että lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja muut vastaavat ovat tärkeitä kysymyksiä, mutta kun puhutaan teollisista oikeuksista, niin se liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja siihen paneudutaan tässä yhteydessä. Ja mitä tulee radikalisoitumiseen, niin tarkoituksena me ei missään nimessä ole rakentaa jonkinlaista tietokantaa. Me vain toimimme kansallisten toimijoiden pyynnöstä, luoda siis foorumeita keskustelulle. Monet tahot yrittävät taistella tällä rintamalla yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. He haluavat vaihtaa kokemuksia toistensa kanssa ja me haluamme tarjota heille tämän foorumin, jonka kautta he voivat keskustella ja jakaa tietoa. Eli tarkoituksena ei ole luoda minkäänlaista tietokantaa. Kyse on ennaltaehkäisystä. Niin kollega Indotfeld, niin olen kanssanne täysin samaa mieltä. Kyllä meidän täytyy katsoa ensin, mitä meillä on tällä hetkellä tarjolla. Näinhän me halusimme tehdä aikanaan silloin, kun komissio lähetti teille tämän tekstin ennen kesätaukoa. Eli siitä me lähdemme liikkeelle. Katsomme, mikä on tämänhetkinen tilanne ja sitten päätetään, tarvitaanko jotain uutta. Faktaa on pöydällä. Europolilta olemme saaneet tietoa myöskin terrorismin vastaisen taistelun sihteeri, sihteeriltä. Tiedustelutietoa on käytettävissä, mutta kaikkia tietoja emme tietenkään voi julkistaa, mutta me yritämme arvioida, mikä on tämänhetkinen tilanne ja siltä pohjalta lähteä tekemään työtä. Emme lähde noin vain laatimaan uutta lainsäädäntöä. Tarkoituksena on tietenkin aina panostaa perusoikeuksien suojaamiseen. Ja tietenkin henkilöllisyyden varastamisen tiimoilta meillä on ollut puutteita. Monet ovat joutuneet tällaisen rikollisuuden kohteeksi, erityisesti tavalliset kansalaiset ja tässä on erityisesti huolenaiheena pankkitilien tyhjentäminen ja meidän täytyy puuttua näihin ongelmiin. Kollega Giacolino, niin tämä Ranskan ministerin esittämä ehdotus tuli pöydälle viime vuoden puolella ja ensi keväänä tulemme päivittämään tätä asiakirjaa. Katsotaan siis, miten tilanne etenee. Tässä tehdään siis rinnan tätä työtä mutta on tietenkin selvää, että huumausainerikollisuus on suuri ongelma ja me haluamme varmistaa, että siihenkin voidaan paneutua, mutta tähän projektiin taas liittyy oma arviointi järjestelmässä. Kiitoksia. Mrs. Weber, Mr. Albrecht, uh, äh, Mr. and Mrs. And then the... Ja sitten viimeinen kierros, Sippel. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte mich zunächst... Kiitos. Haluaisin kiittää asiakirjasta. On hyvä, että emme aina käsittele yksittäisiä kohtia ja esityksiä erillisinä. Kun puhutaan turvallisuudesta ja terrorismin välisestä taistelusta, No, tätä on käsitelty, mutta tässä on huomioitu myös tekniset kysymykset, kuten kehoskannerit ja muut. ihan hyvä, että ennaltaehkäisyn aspekti on tässä nyt esiin nostettu, rekrytointi, radikalisointumiskysymykset vaikkakaan ei oikein tiedä, miten Euroopan unioni tässä yhdessä jäsenmaiden kanssa voisi eh, edetä. Mutta on tärkeää, että aspekti on esiin nostettu ja ymmärtää myös se, että tekijät eivät pelkästään tule kolmasta maista, vaan eh, heitä värvätään myöskin EU-sta. Tämäkin on muistettava. Ja sitten eurooppalainen järjestelmä Olen hieman kriittinen, koska EUn sisällä riippumatta peruskysymyksistä, jotka PNRhän liittyvät EUn sisällä. Terrorismin vastainen taistelu ja rikollisuuskysymykset ovat asioissa, joissa jo tehdään läheistä yhteistyötä ja vaihdosta käydään keskustelua. Enkä tässä vaiheessa oikein ymmärrä, mitä lisäarvoa tämä e, matkustajatiedot e, toisivat, mutta varmasti tähän asiaan vielä palataan. Mrs. Weber. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen, että tulitte tänne tänään puhumaan strategiasta. Hyvä lähtökohta. Meidän nimittäin täytyy puhua näistä jutuista. Esittää myös murheemme näissä asioissa. Lähinnä halusin sanoa jotain, jonka Stavros ja Sofiot ottivat esille. Määritelmien kanssa minullakin on ongelmani, mitä on sisäinen turvallisuus. Ainakin Euroopan kansalaisten turvallisuus on tärkeimmässä asemassa, mutta meillä on erilaisia käsityksiä on sisäistä turvallisuutta, kansallista turvallisuutta, puhutaan eurooppalaisesta turvallisuudesta, jotain selvennystä tarvitaan. Totta kai paljon sitten niitä käsitellään, kun ehdotuksia meille tulee. On kyllä myös sanottava, että ymmärrän toki, että neljä kansalaista viidestä on huolestunut turvallisuudesta. He haluavat parempaa turvallisuutta, mutta ehkä jos ajattelevat, että, että luopuisivat oikeuksistaan, niin se kyllä vaikutusta. Ensinnäkin täytyy tietää, miten valistuneita ihmiset ovat. Oikeastaan meidän hommamme täällä on suojella omia au arvojamme, perinteisiä kansalaisvapauksiamme. Olen samaa mieltä siitä, että mitä tiukempia ollaan turvallisuuden suojelussa, niin sen yhtä lailla tiukkoja täytyy olla myös suojelessamme oikeudellisia var- takuita ja oikeusmahdollisuuksia. Sitten Vera Albrecht. Madam Chair, um... Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Alkuun pyytäisin teitä noudattamaan niitä sääntöjä, että kaikkien ryhmien puolesta täällä saadaan esittää alustavia kommentteja. Kaikki eivät tällä kertaa saaneet mahdollisuutta tähän. Kiitokset komissari Malmströmille tästä ehdotuksesta. Mielestäni on tärkeää, että tiettyjä asioita selvitetään, eli mitä Tukholman ohjelmaan kuuluu, mitkä ovat tavoitteet. Eli että keskustellaan myöskin tästä sisällöstä eikä vain periaatteista, turvallisuudesta, perusoikeuksista ja niin poispäin. Eli kyllä meidän täytyy joskus lähteä myöskin näitä pilkkuja viilaamaan. Ja tärkeää on myös selkeiden määritelmien olemassaolo, niin kuin jo sanottiin. Kun puhumme tämän tyyppisistä asiakirjoista, sisäiseen turvallisuuteen liittyen ja erityisesti järjestäytyneestä rikollisuudesta ja terrorismista puhuttuessa, niin meidän täytyy ensinnäkin luoda selkeät määritelmät. Aikaisemmin näitä ei ole sen kummemmin määritelty kovinkaan hyvin. Täällä viitataan tekijänoikeusrikkomuksiin ja pistelyyn ja niin poispäin. Minun mielestäni tämä kuuluu enemmän sisä, sisäiseen strategiaan. Ja tämä toinen aspekti taas liittyy tähän suurempaan kokonaisuuteen. Minun mielestäni tämä ei nyt välttämättä ole sisäisen turvallisuusjärjestelmän strategian ydintä. Haluaisin korostaa sitäkin seikkaa, että jos muita toimia ollaan ehdottamassa, kuten esimerkiksi radikalisoinnin huomioiminen, niin meidän täytyy varmistaa, että tässä strategiassa on tietyt turvatekijät huomioituna. Mielestäni ei voida toimia niin, että turvallisuusasiantuntijat kehittelevät uusia tekijöitä tai uusia järjestelmiä ja sitten oikeuspuolen viranomaiset yrittävät pärjätä niillä eväillä. Näin on toimittu viimeisen 10-15 vuoden ajan. Nyt meidän pitäisi muuttaa tätä kelkan suuntaa. Aina kun lähdetään luomaan uusia strategioita, niin meidän täytyy varmistaa, että perusoikeuksia kunnioitetaan ja että on olemassa tietyt turvatakuut olemassa. Sitten kysymyksiin. Tämä eurooppalainen pidätysmääräys – Te uskoakseni totesitte, että me kaipaisimme arviointia täytäntöönpanon tiimoilta. Me tiedämme, että pienimuotoisen rikollisuuden osalta tätä eurooppalaista pidätysmääräystä on käytetty ja se oli suhteetonta toimintaa. Joten aikooko komissio muuttaa tilannetta uudella ehdotuksella siten, että meillä olisi käytössä direktiivi, jossa huomioidaan myöskin suhteellisuusperiaate tällaista pidätysmääräystä käytettäessä. Tämä olisi mielestäni tärkeä aspekti. Ja mitä tulee sitten radikalisoitumiseen? Tämä mainittiin myös aikaisemmissa keskusteluissa, eli tämä luettelo tai tietokanta radikalisoitumiseen liittyen. Kyse on määritelmästä, mitä tarkoitetaan radikalisoitumisella? Tällä hetkellä tämä on hyvin häilyvä termi, joten tähän täytyisi mahdollisimman nopeasti saada muutosta. Kiitoksia. Kollegat, vielä kuusi nimeä listalla. Jos ette puhu lyhyesti, niin muut eivät saa puhua. Herra Mulder. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun lyhyesti. Komission jäsen on puhunut terrorismista ja tietääkseni meillä on neuvostossa sitä varten myös koordinaattori, kysynkin, mitä yhteistyötä te teette tuon neuvoston koordinaattorin kanssa? Oletan, että vastaus on hyvää yhteistyötä. Mutta kysymys, jos huomenna tulee vastaan kriisi, jonkinlainen kriisi, niin kuka on viime kädessä vastuussa, komissioko vai terrorismikoordinaattori? Joo, äh, Mrs. Blinkevichiute. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju komissaari. Kiitokset. Haluaisin kiittää komissaari Malmströmiä tämän varsin tärkeän strategian esittelystä. On tärkeää, etteivät pelkästään laivanvalvontaviranomaisten yhteistyötä, mutta tärkeää on myöskin, että myös kansalliset parlamentit ja viranomaiset aktiivisena ovat mukana näissä toimissa. Tämän lisäksi on erittäin tärkeää, että kansalaiset tulevat myöskin kuvan mukaan. Tähän totesitte, että tarvitaan ennaltaehkäiseviä toimia, jotta estetään tavallisten kansalaisten rekrytointi rikollisjärjestöihin. Ja toisaalta, kun huomioidaan taloudellinen kriisitilanne, niin on mietittävä, miten estää rikollisten soluttautuminen eri yhteiskunnan tasoille tätä varjotaloutta, sen kehittymistä on myöskin tarkasteltava. Ja miten ylipäätään siis taistella korruptiota ja varjotaloutta vastaan. Ja sitten raja valvonta, rajojen turvallisuus, se on tärkeä asia varsinkin kun puhutaan salakuljetuksiin puuttumisesta. Komissio tuntee hyvin jäsenmaiden tilanteen ja tietää, että jäsenmaat kyllä haluavat suojella rajojaan. Mutta tietääkö komissio, että joissain jäsenmaissa tilanne on sellainen, että tulliviranomaiset eh, loka- ja marraskuussa kuussa ei esimerkiksi, eivät esimerkiksi ole palkkojaan saaneet. Ja tämä siksi, että kyseisellä jäsenmaalla ei ole ollut varaa palkkoja maksaa. Puhutaan siis kurinpito- tai säästötoimista. Voitteko kuvitella, että tällaiset tulliviranomaiset hoitavat hyvin hommansa, jos palkkatkin ovat eh, jääneet saamatta? hanki. Otetaan kaikki nyt yhdellä kertaa. Rova Hankkius. Két rövid észrevételt. Kiitoksia. Pari lyhyttä huomiota. Ensinnäkin Täällä on puhuttu järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin vastaisesta taistelusta. Me olemme aina olleet samaa mieltä, ettei päällekkäistä työtä tulisi harjoittaa. Mutta kun puhumme sisäisestä turvallisuudesta, niin meidän täytyy huomioida myöskin ulkoinen ulottuvuus. Ja nyt kysyisinkin, miten voimme välttää päällekkäistä työtä, sillä tällä hetkellä toimet eivät ole riittävän tehokkaita. Ja sitten vielä seuraava ajatus. Hiljattain kuulimme NATO-johtajilta mielenkiintoisia viestejä. Kävin cd valiokunnan kokouksessa ja siellä sanottiin, että Naton kannalta on yhä tärkeämpää taistella järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia vastaan. Ja nyt kysyisinkin, jottei pääse syntymään päällekkäistä työtä, niin Miten teidän mielestänne näitä töitä voitaisiin koordinoida ulkosuhdehallinnon, eri viranomaisten ja Naton kesken, turvallisuusviranomaisten kesken siis? Ja erityisesti mitä olette sitä mieltä, että kun puhumme sisäisestä turvallisuudesta, niin aikanaanhan jäsenvaltiot vastasivat toimista – miten voimme muuttaa tätä toimintamallia siten, että kyse olisikin yhteisön toimivaltaan kuuluvasta toiminnasta. Ja vielä seuraavakin lyhyt kommentti. Haluaisin kiittää teitä näistä tarkoista vastauksista. Minähän lähetin teille kirjallisen kysymyksen siitä, missä määrin kansalaisjärjestöt ja muut ei-kaupalliset toimijat voisivat osallistua tämän tyyppiseen toimintaan. Minun mielestäni tämäkin on tärkeä seikka, sillä, kyse, sillä kyse on suuresta haasteesta, jonka edessä seisomme. Sitten vielä henkilökohtainen kommentti. Minä olen elänyt suurimman osan elämästäni kommunistisessa maassa ja olen joutunut kohtaamaan tämän tyyppisiä kysymyksiä ja havaitsin aina, että kansalaisjärjestöillä on aina ollut keskeinen rooli tiedustelutietorintamalla. Haluaisin kiittää antamistani vastauksista. Ja mitä tulee näihin tutkimuksiin, jotka ovat tekeillä, milloin voisimme saada niistä enemmän tietoa? Minä olisin niistä ainakin erittäin kiinnostunut. Kiitoksia. Respect. Niin, kiitos. Ensinnäkin kiitos komission jäsenelle, että hän on tullut tänne selvittämään kantojaan. Minä arvostan kovasti tätä menetelmää, koska jo pitkään terroristit itsekin ovat omaksuneet kokonaisvaltaisen integroidun strategian, joka ylittää unionin rajat Kansainvälisestikin se on järjestäytynyt. Olen ihan ilahtunut siitä, että meidän esittämämme strategiamme on sellainen, joka johtaa tuloksiin. No, koska täytyy lyhyesti puhua, niin komission jäsen otitte esille sen, että on lähes 300 yritystä jo tänäkin vuonna ollut tällaista terrorismiuhkaa. Eikä voitaisiin olla konkreettisempia. Minun mielestäni me tarvitsemme politiikkaa, joka on kansalaisille selkeää. Hehän ovat huolestuneita kaikkialla Euroopassa terrorismiuhan edessä. Se on kaikkien mielissä. Ja aivan oikeutetusti on syytä olla hyvin epäileväinenkin, kun sitä käytetään. Joskus käytetään henkilötietoja tai tehdään toimenpiteitä, joille ei välttämättä ole juurikaan hyötyä tai tehoa. Ajattelen esimerkiksi, mitä lentokentillä vaaditaan, nesteiden käyttö ja niin edelleen. Me tiedämme, että ei sitä noudateta läheskään kaikkialla. Ja sit, tai sitten hyvin tiukasti toteutetaan, kun tiedämme kuitenkin, että eh, kuitenkaan, jos ajatellaan lentokentillä millainen miljoonan kansalaisia, joilla on hammastahnaa mukana, ei sit, niitä valvomalla terrorismia torjua tehokkaasti. Nyt puhutaan kehoskandereistakin jo. Siksi täytyy osata viestiä, että pystytään tasapainoisesti antamaan myös takuita, kun käytetään henkilötietoja ja puututaan ihmisten vapauksiin, kun ajatellaan, mitä riskejä me pyrimme torjumaan. Mitä aiotte tehdä myös ennaltaehkäisyn nimissä, että voidaan paremmin selittää tätä kansalaisille, jotka ovat tässä myllerryksessä – ajatellaan tätä viime, viimeisintä tapausta, miten siis suojella, olemme kuitenkin tehokas, pragmaattinen ja konkreettinen. Kollegat, komission jäsen täytyy viiden minuutin kuluttua lähtemään. Jos haluatte vielä vastauksiakin, puhukaa lyhyesti. Vielä kaksi listalla. Romero Lopez. Kiitos komission jäsen siitä, että tulitte tänne. Minä haluaisin kysyä teiltä korostamaan vielä yhtä kysymystä, joka tuli esille aikaisemmin liittyen tiedustelupalveluihin 27 jäsenvaltiossa. Mehän tiedämme, että tilanne vaihtelee maassa toiseen kovasti, mutta jos me puhumme sisäisen turvallisuuden strategiasta, eikä kuitenkaan huomioida ennaltaehkäisyn kykyä, jota tiedustelupalvelu saattaa olla eri maissa, niin olemme tyhjiössä siinä, mitä yhteistyö voisi olla näiden tiedustelupalveluiden kesken Euroopassa. Pitää paikkaansa, että se on kaikkein vaikeinta maaperää. Jos ajatellaan, niin minun mielestäni ihmiset eivät ole valmiita antamaan tietoa tai koordinoimaan tietoja. Mutta monissa maissa nämä tiedustelupalvelut haluavat talousetuja suojella omassa maassaan, mutta eivät kuitenkaan halua puolustaa kansalaisten turvallisuutta. Siis ei omassa maassaan saati sitten Euroopan mittakaavassa. Tarvitaan parempaa yhteensovittamista. Ei ajatella tiettyjä toimia, esimerkiksi yhteiset tutkintajoukot tietyissä siis operaatioissa, vaan että olisi jonkinlainen tapa antaa enemmän mahdollisuuksia vaihtaa tietoa näiden palveluiden kesken. Epäilemättä oltaisiin paljon tehokkaampia näissä toimenpiteissä, kun etukäteen tietoa ei ole saatavissa. Nyt on kyse ennaltaehkäisystä kaikissa näissä uhissa, joita on olemassa. Esimerkiksi joitakin aikoja sitten, kun Yhdysvalloissa oli attentaattia, niin puhuttiin tiedustelupalveluiden koordinaatiosta siellä. Näin voi käydä täälläkin, jos emme saa aikaan mekanismia, joka olisi yhteistyötä varten ja tehokkaampi. Kun ajatellaan, mitä nyt on Wikileaksin sivulla nähty. Tällaista yhteistyötä kyllä tarvitaan. Me tarvit, että tiedustelupalveluyksiköt eivät yhteistyötä. Ehkä olisi miettiä myös, että kansalaisetkin ymmärtävät paremmin, koska vuosia on kulunut. Ja kuitenkin ennaltaehkäisevä toiminta ei ole tehokasta. Siksi tarvitaan ennaltaehkäisyä. Mrs. Ernst, uh, please keep... Siis rouva Eers, mutta ihan lyhyesti. Ja, ich spreche für die GUE. Niin, GUEn puheenvuoro. Kolme seikkaa seikkaa haluaisin mainita. Ensinnäkin tässä strategiassa sinällään hienoa, että nyt sellainen halutaan saada aikaan, mutta tulisi tarkastella turvallisuuden toisaalta vapauden aspektien välistä suhdetta. Nämä ajatellut toimet, suhteellisuus ja tarkoituksenmukaisuus, ovatko ne sellaisia? Eli nämä seikat tulee muistaa ennen kuin mennään yksityiskohtien pariin. Ja sitten, hyvä komissiosen Malmström, olisi hyvä, jos selvittäisimme huolella sitä, mitä tarkoitetaan radikalisoitumisella ja sen vastaisilla toimilla, koska muutoin saatamme törmätä hankaluuksiin. Ja on myöskin terrorismi määriteltävä selkeästi. Te puhuitte paikallisesta terrorismista esimerkiksi. On varsin erilaisia näkemyksiä jäsenmaatasolla e, e, tai Yhdysvalloissakin sen suhteen, mitä, mistä puhutaan, kun puhutaan terrorismista. Ja sitten, niin kuin Sipel totesi, PNR asian tiimoilta on katsottava, mitä meillä jo on, onko järkevää perustaa jotain uutta vielä. Eli tällainen tarkistus on tehtävä. Muutoin katsoisin, että tästä hankkeesta ei huomattavaa lisäarvoa saataisi. Thank you. Uh, of course. Kiitos. Tietysti seminaarin voisi järjestää näistä asioista puhuttaessa. Ja en kuitenkaan hyväksy sitä, että eh, tässä olisi ristiriitaisuutta. Turvallisuudessa puhutaan, kansalaisia on suojeltava, on oikeus ettei kukaan sinua ilman räjäytä, eikä kukaan varasta tietoja tililtäsi tai omaisuuttasi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettäkö kaikki välineet olisivat sallittuja. Ei suinkaan. Tietosuoja on olemassa, subsidiariteettiperiaate on voimassa ja muutkin, muitakin seikkoja on huomioitava. Mutta turvallisuus on myöskin oikeus. Eli se on muistettava. Ja läheisessä yhteistyössä varapuheenjohtaja Redingin kanssa olemme myös perusoikeuskysymyksiä tässä yhteydessä tarkastelleet, mutta on muistettava, että kansalaisiin kohdistuu myöskin uhkia, kolmenlaisiakin. Tietysti voisimme tehdä pitkän tiedonannon turvallisuudesta filosofina konseptina, mutta me halusimme olla konkreettisia, valita kolme uhkaa ja kuinka niihin olisi mahdollisuus puuttua ja nämä uhat ovat olemassa. Osa liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja sitten on myöskin luonnon aiheuttamia uhkatilanteita. Ja sitten kysymyksiin. Niin EUn PNR-asiasta tullaan tekemään ehdotus ensi vuoden alussa. Se kuuluu Tukholman ohjelman. Jäsenmaat ovat tätä toivoneet. Lähdemme käymään neuvotteluja ulkoisista PNR-kysymyksistä ja kysyitte, tarvittaisiko näitä eh, kolmen maan kanssa, mutta ei sitten sisäistä PNRAta. No, tämä on ehkä ihan looginen lähestymistapa, mutta tästä asiasta vielä tullaan keskusteluja käymään. pnr kriteerit ulkoisten osalta tullaan ilman muuta huomioimaan silloin, kun tarkastellaan eh, perusoikeuksien suojaamiseen liittyviä kysymyksiä. Ja sitten pidätysmääräys. En voi ihan tarkalleen sanoa, milloin tämä asia otetaan syynin ilman muuta Valvotan, jos teillä on konkreettisia esimerkkejä huonosta toiminnasta, niin se on sitten ihan eh, vakava asia. Jäsenmaiden tulee kantaa vastuunsa asiasta, mutta jos ongelmia on, niin eh, kyllä komission puolen voi kääntyä, jos systemaattisia ongelmia tai väärinkäytöksiä on ilmennyt. Niin, herra Mulder Todellakin olen eh, herra Jakofin eh, terrorismivastaisen koordinaattorin läheisessä yhteydessä. Hän on ollut mukana myöskin draftaamassa esitystämme. No, tietysti terrorisku saattaa tapahtua missä vain ja milloin vain. Ja vastuussa silloin ovat tietysti kyseisen maan johtajat. Komission puoleen tietysti voi kääntyä, pyytää lääketieteellistä tai teknistä apua ja tukea – ja komissio pyrkii, jos vain mahdollista, tukea myöntämään, mutta jäsenmaat itse ovat omasta turvallisuudessaan perusvastuussa. Me pyrimme vain antamaan apua, ohjeita, eh, muun muassa ennaltaehkäisyn osalta ja kuinka esimerkiksi tietojen vaihto hoidettaisiin parhaalla mahdollisella tavalla, mutta päävastuu on kuitenkin jäsenmaalla. Ja tätähän jäsenmaat haluavatkin ja Romero Lopez. Tilanne on hankala, koska tiedustelutietoja jäsenmaat eivät välttämättä halua vaihtaa muiden kanssa. Kahdenvälisesti, itävarallisesti tämä voi olla mahdollista, mutta eivät he halua tähän kytkeä vielä komissiotakin mukaan. No, tätä asiaa voimme tietysti vielä tarkastella. on tilanne on hieman turhauttava. Me pyrimme siihen, että helpotettaisiin ainakin joidenkin tietojen vaihtoa, jos siitä on hyötyä toiselle jäsenmaalle, mutta tiedustelupalvelut ovat kansallisia ja sellaisena tulevat säilymään. Korruptioehdotus tullaan esittämään ensi keväänä. Ja Makovein mm, esitys on tässä yhteydessä varsin eh, tärkeä eli se, miten varoja siirretään laittomaan tai lailliseen toimintaan. Mietimme, miten parantaa mekanismeja tällä saralla, mutta varsin paljon korruption liittyen on jo tehtykin, eli katsomme, eh, mitä uutta voitaisiin vielä tehdä, ettei nyt päällekkäistä työtä kuitenkaan tehtäisi. Ja tietysti, jos ei palkkoja makseta, niin tulli viranomaisten kanssa yhteistyö todellakin varmasti on hankalaa. Olen tietoinen tästä ongelmasta ja nämä ovat tietysti tapauskohtaisia sektorikohtaisia kysymyksiä, mutta toivottavasti ylipäätään talous elpyy. Ulkoinen turvallisuus ovat eh, toisiinsa liittyviä kysymyksiä. Javier Solanhan esitti ulkoisen strategian muutama vuosi sitten edelleenkin hyvä asiakirja ja varsin ajankohtainen, koska terrorismi on asia, joka ei ylitä vain Euroopan sisäisiä rajoja, vaan myöskin ulkorajat siinä ylittyvät. Eli Ashtonin eh, olemme olleet yhteydessä ja hänen eh, tiimiinsä, jotta todellakin eh, olemme riittävän strategisia asioita käsitellessämme. No niin, selvää on, että kommunikaatiota tulee parantaa. Tarvitaan todellisia faktoja. 300 yritystä olevat siis, tiedot tulevat siis Europolilta, julkisista tietolähteistä – Eli tämä osoitus siitä, että jotain tulee tehdä ja tärkeää olisi toimia yhdessä. Ja tietysti tulee tiedottaa kansalaisia hyvin, ei pelotella heitä, mutta tiedottaa kuitenkin olemassa olevista ongelmista. No niin, tässä vastasin toivottavasti kaikkiin kysymyksiin ja moneen asiaan tullaan vielä palaamaan ja olen iloinen siitä. Ja tämä, hyvä, että tämä asia on teilläkin kovasti esillä, jotta näin mahdollisuus asian palaamiseen mahdollistuu näinkin tärkeästä kysymyksestä puhuttaessa. Kiitos teille kaikille. Kiitokset, että käytitte aikaanne meidän hyväksemme lykkyä tyköytyessänne. Sitten muihin kohtiin esityslistalla. Get back to our uh, former point on the agenda point 14 uh, and 15 and I uh, apologize. Sitten seuraaviin kohtiin 14.15 olen pahoillani Makove ja Ensiu tästä viivästyksestä. On kyse EUn ja Brasilian sopimuksesta liittyen lyhytaikaista oleskelua koskevaan viisumivapaussopimukseen. On kyse tavallisen passin haltijoista ja virkapasseista. vei ensinnäkin ja toisena Ensio. 2008 huhtikuu 18. päivässä neuvosto hyväksyi päätöksen antaa komissiolle tehtäväksi aloittaa neuvottelut passeista unionin ja Brasilian kesken. Siellä on sovittu kahdesta erillisestä sopimuksesta, yksi tavallisia passeja varten, toinen diplomaattisia ja virkapasseja varten. Ja koska jälkimmäisen kohdalla ei tarvita ratifiointia Brasilian kongressissa, niin siellä se etenee nopeammin. Pyydän, että Euroopan komissio kertoo hiukkasen sopimusten tilanteesta ja päätösehdotuksista. Sen jälkeen molemmat esittelijät saavat puheenvuoron. Komissio. Thank you, Madam Chair. Um, allow me to... Kiitos. That one of the corners... Puheenjohtaja, että tämä asetus on vuodelta 2001, 539 vuodelta 2001, ja on kyse negatiivisista ja positiivisista luetteloista niitä maista, joissa vaaditaan viisumi, kun haluat Schengen-alueelle tulla. Positiivinen luettelo puolestaan niistä maista, joiden kansalaisista ei vaadita viisumia. Brasilia on positiivisella listalla, eli Brasilian kansalaiset voivat viisumitta oleskella lyhytaikaisesti Schengen-alueella. Moni jäsenvaltio jo ennen tämän luettelon laatimista sopineet kahdenkeskisesti tästä viisumipoikkeuksesta ja se vasta vuoroisesti. Asetusta täytyy myös soveltaa uusissa jäsenvaltioissa liittymispäivästä lukien. Kaikki jäsenvaltiot, jotka liittyvät pari vuotta sitten, joutuvat antamaan viisumipoikkeuksen Brasilian kansalaisille. Mutta Brasilia ei vielä silloin ole saaneet aikaan kahdenkeskisiä sopimuksia noiden kaikkien jäsenvaltioiden kanssa, varsinkin Viro, Latvia, Malta ja Kypros joutuivat hakemaan viisumi mennäkseen Brasiliaan. Siis ei ollut vastavuoroisuutta. Meillä on mekanismi tätä varten. Komissio otti yhteyttä Brasilian viranomaisiin jotta saadaan vastavuoroinen viisumipoikkeus. Varsinainen viranomaiset suostuvat välittömästi tähän, eikä ollut mitään poliittisia epäröintejäkään, mutta totesivat vain, että heidän perustuslakinsa mukaan viisumipoikkeusta ei voida antaa yksipuolisesti, vaan tarvitaan kansainvälinen sopimus, viisumipoikkeus, sopimus, viisumisvapaussopimus. Nämä neljä maata eivät kuitenkaan voineet liittymisen jälkeen enää neuvotella Brasilian kanssa, koska tämä kuuluu silloisen Euroopan yhteisen yksinomaisen toimivaltaan. Siksi komissio pyysikin toimivaltuutta ryhtyä neuvottelemaan EUn ja Brasilian välisestä viisumivapaussopimuksesta, kuten täällä todettiin. Se on huhtikuuta 2008 neuvottelut saatettiin päätökseen viime vuoden loppuun mennessä 2010 alussa. Tällä välin neuvosto hyväksyi jo päätökset niin, että voidaan sopimukset allekirjoittaa. Tämän kuun alussa ne allekirjoitettiin ja nyt meillä on päätökset myös ratifioinnista. Lissabonin sopimuksen nojalla parlamentin täytyy antaa, täytyy antaa suostumuksensa jos se on samaa mieltä tekstien kanssa. Vielä tähdentäisin, että ei ole mitään yhtä viisivapausopimusta, vaan kaksi. Yksi diplomaattia virkapasseja varten ja sitten toinen tavallista passia varten. Prosessia kovasti tähdensi et, sitä, että meillä on kaksi erillistä sopimusta, koska heidän ratifiointimenettelynsä poikkeaa kun on kyse tavallisista passin haltijoista, niin siinä parlamentti hyväksyy sen ja sitten hallitus voi hyväksyä diplomaat- ja virkamatkapassin haltijoiden sopimukseen. Siksi kaksi sopimusta. Sitten sopimuksen sisällöstä. Aika lyhykäisesti voi varmaankin puhua. Ensinnäkin diplomaatti- ja virkapassin haltija John selkeä. Sitten toinen, tavallisen passin haltijat. Siinä ehkä on hyvä muutama, hyvä sitä muutama täsmällisempi kommentti. Huomannette, että se liittyy ihmisiin, jotka ovat työ- ja matkailutarkoituksessa, siis valtaenemmistö matkailijoista, mutta Brasilia korosti, ettei tätä vapautta ei anneta muihin luokkiin, jos heidän lainsäädäntönsä mukaan tällaista vapautta ei voida antaa lyhytaikaisoleskelun varten. Ensin olimme samaa mieltä. Meillä on myös viisivapaussopimus tehty muun muassa Bahamasaarten kanssa, ja sieltä otettiin pois ihmiset, jotka tulevat työskentelemään, koska usein jäsenvaltiot vaativat työlupa ja niin edelleen unionin ulkopuolisille kansalaisille. Se on ihan normaalia. Mutta sitten Brasilian kanssa neuvottelusopimuksessa hyväksymme myös muita luokkia, tutkijat, opiskelijat, kesäkursseja varten ja niin edelleen. Nämä luokat olivat kuitenkin mukana viisivapaussopimuksessa, joita aikanaan oli sovittu jo 60-luvun alkaen jäsenvaltioiden kahdenkeskeisissä sopimuksissa. Me halusimme vain varmistaa sen, että kun me neuvottelimme nyt Brasilian kanssa EU-sopimuksesta, niin kansalaiset, jotka nauttivat kahdenkeskeisistä sopimuksista jäsenvaltioiden ja Brasilian kesken, eivät menettäisi tätä etua. Siksi meillä onkin nyt sopimusluonnos, jossa on mukana matkailijat ja liikematkailla olevat, ja sitten toinen vielä muita luokkia varten, joita sitten odotetaan myös. Ei ole kyseen tietenkään ihan yhdenvertaista kohtelusta kaikkien kansalaisten kohdalta, mutta tällaisia eroja on aikaisemminkin ollut. Komissiolle oli erittäin tärkeää taata tämä viisumivapaus myös näille mainitsemani neljännen jäsenvaltioille, ja vaikka nyt tässä toistakin itseäni, niin EU ja Brasilian välisen sopimuksen myötä varmastikin katamme yhdeksän matkustajaa kymmenestä. Viisumin vapauden osalta kiitos. Makovei. Thank you. Um... Kiitos. Eli tässä on kaksi hyväksyntämenettelyyn kuuluvaa tekstiä. Me emme voi tehdä mitään suuria muutoksia. Minä kannattaisin sitä, että parlamentti hyväksyisi nämä sopimukset mahdollisimman pikaisesti, jotta kaikki EUn kansalaiset, Viron, Latvian, Maltan ja Kyproksen kansalaisetkin voisivat matkailla lomalla, loma- tai työmatkatarkoituksessa Brasilian. Tarkistukset on jätettävä huhtikuussa 11. päivä ja täysistuntokäsittely huhtikuussa 2011. Minä toivoisin kuitenkin, että voisimme aikaistaa aikataulua, jotta nämä sopimukset voitaisiin hyväksyä aikaisemmin. Tässä ei ole olemassa mitään ristiriitaisuuksia olemassa. Mm, Tämä vastavuoroisuuden periaate viisumi saralla olisi pantava täysimääräisesti täytäntöön viiveittä. Kiitoksia. Rentsio, kiitoksia kovasti, pro puheenjohtaja. Eipä tähän paljon lisättävää. Totta puhuen kaikki on jo sanottu. Yksi huomio kuitenkin. Ei välttämättä liittyen mietintöihin, vaan koska ne ovat niin selkeitä, niin ei ole mitään syytä olla tukematta niitä. Mutta kuten Oma Makove totesi, meillä pitäisi kyllä menettelyä nopeuttaa. Ei ole mitään järkeä odottaa huhtikuuhun asti. Tuskin tässä kukaan edes tätä vastaan on. Mutta yksi lisää huomio. Kun täällä nyt olemme puhumassa on näistä viisumivapauksista, niin minä sanoisin jotain siitä, että Romania, Tsekin tasavalta, Kypros, joidenkin muiden maiden lailla eivät joidenkin maiden, kuten Yhdysvallan Kanadan kohdalla, saa nauttia viisumivapaudesta. Te tiedätte, tämän tästä on puhuttu tavan takaa. Ja me olemme keskustelleet tästä myös komission edustajien kanssa tästä. Ja siksi tuli mieleeni ajatus, jonka haluaisin nyt teille esittää ja myös komission edustajalle. Ajatuksena on, että Mentäisiin vielä pidemmälle. Eli sinä näiden maiden kohdalla olisi myös se viisimuivapaus, muun muassa Yhdysvaltain Kanadan kohdalla. Ehkäpä komissio voisi aloittaa neuvottelut neuvoston EUn ja noiden maiden kanssa viisivapauden takaamiseksi henkilöille, joilla on diplomaattia virkan passi jos he ovat näistä maista. Tämä olisi askel eteenpäin. Ja näin voitaisiin muutakin tehdä kuin pelkästään mietintöjä laatia. Joo, äh, Mr. Mulder. Mulder. Thank you, uh, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kysymys komission edustajalle. 95 prosenttisesti puhuttiin siis tasaveroisesta kaikkien kansalaisten kohtelusta ja vain 5 prosenttia oli poikkeuksia, koska syystä tai toisesta Brasilia piti tästä kiinni. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että tämä eh, asia on tärkeä nimenomaan Brasilialle vai onko tämä normaalia eh, yleensäkin, kun puhutaan viisumisopimuksista eh, nyt maasta riippumatta? Komissio. Thank you, Madam Chair. Kiitos. Already concluded at the level of... Henjohtaja, me olemme jo tehneet viisumapakko-sopimuksia ja näitä sopimuksia ulkopuolella ovat jääneet ihmiset, jotka haluavat palkallista työtä tehdä. 2001 asetus, jolle luettelot laadittiin, jäsenvaltiot saavat jopa yksipuolisesti edellyttää viisumia Kanadan kansalaista esimerkiksi, jos he tulevat työskentelemään periaatteessa kanalaisilta ei vaadita viisumia lyhytaikaista oleskelua varten Schengen-alueella. Tällainen on olemassa jo nykyisissä sopimuksissa, sopimuksissa Brasilian kanssa on maakohtaisia kysymyksiä liittyen tutkijoihin, jotka haluavat harjoittaa tutkimusta sademetsissä, koska he haluavat suojella Brasilian viranomaisia siksi erinäisistä syistä haluaisivat jättää nämä ryhmät viisumivapauden ulkopuolelle. Komissiolla ei ole tarkoitusta, kun sovitaan muista sopimuksista, että välttämättä tällaisia poikkeuksia tulisi muissa ryhmissä. Thank you. Kiitos. No, me huomioimme esittelyiden pyynnöt, että jos vain voimme äänestää aikaisemmin valiokunnassa, kun meillä ei ole edes tarkistuksiakaan niihin. Eli näin voitaisiin edetä nopeammin. Eli tähän tiedä, alkuperäisen esityslistan mukaan meillä oli koordinaattoreiden kokous 11.12, mutta sehän hoidettiin eilen. Eli kello 12 asti meillä on tauko. Kello 12 nimittäin keskustelemme eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä rikosasioissa. Ministeri Stefan de Klerk tulee edustamaan puheenjohtajavaltiota. Hän esittelee tätä asiaa. Meillä on todettu, että ministeriö on vasta täällä 12, eli meidän täytyy odotella siihen asti. Ehdotan taukoa. Ai ministeri, nyt ongelmana se, että onko meillä esittelijä paikalla. Five minutes break, then I... minuutin tauko, että <laughs> saadaan lisävoimia. We will have to wait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 My dear colleagues, I... Rakkaat kollegat, ehdotan, että jatkamme. Seuraava kohta on... Please take your... Pyydän. So, continue with the next. Elikkä Euroopan, eurooppalainen pidätysmäärä, eh, tutkintamääräys rikosasioissa. Ensinnäkin direktiiviesitys tutkintamääräyksestä. Aloite on hyvin tärkeä ehdotus ollut rikosasioissa ja vastavuoroisessa tunnustamisessa. Näin tämä tulee lähes kaikkiin tutkintoihin rikosasioissa ja päämisperusteluita hyvin vähän. Nyt meillä on jälleen ilotuota tervetulleeksi ministeri de Klerk. Hän edustaa puheenjohtajavaltio Belgiaa. Hän esittelee ehdotusta, mutta ensin puheenvuoron saa esittelijä herra Melo. Obrigado, senhora Presidente. Eu vou, eu vou fazer a apresentação. Kiitos puheenjohtaja puheenjohtaja. Puhun omaa äidinkieltäni portugalia. Käytän lyhyen puheenvuoron ja puhun portugalia siksikin, että tässä on teknisiä hieman hankaliakin käsitteitä. Kun puhutaan poliisiyhteistyöstä rikosasioista, niin tämä on menettelyn alainen asia. Ja asia, joka tulevina mm, mm, kuukausina tulee olemaan tärkeä valiokunnallemme. Ja tässä puhutaan kahdesta päätöksestä, vuoden 2003 päätöksestä ensinnäkin, eli todistusmateriaalin ja varojen jäädyttäminen ja sitten vuoden 2008 päätös, joka koskee eurooppalaista todistusten ja muun materiaalien säilytysmääräystä rikosoikeudellisissa menettelyissä. Nämä ovat tärkeitä perusperiaatteita ja on tärkeää, että jäsenmaiden välinen koordinaatio hoituu parhaalla mahdollisella tavalla, kun puhutaan rikostutkinnasta. Sillä kaikki jäsenvaltiot varmasti toivovat parasta mahdollista käsittelyä ja lopputulosta. Ja tässä lähdetään liikkeelle siitä, että nykyään todistusten keräys hoituu varsin pirstaleisesti ja olisi tärkeää nyt helpottaa tätä menettelyä. Tähän pyritään silloin, kun puhutaan eh, tutkinnasta ja rajat ylittävistä tapauksista. Tärkeää olisi, että kun asian käsit Käsittely aloitetaan yhdessä jäsenmaassa, voitaisiin ajatella, että käsittely saattaisiin päätöksen jossain toisessa jäsenmaassa. Eli kun eurooppalainen tutkintamääräys annetaan jollekin jäsenmaalle, niin sen on kastavuoroisen tunnustamisen periaatteen pohjalta pyyntöä käsiteltävä. Ja varsinaisena tavoitteena tässä olisi se, että lähtömaa esittäisi eurooppalaisen tutkintamääräyksen, esittäisi sen toiselle valtiolle, käsittelyvaltiolle. Ja erilaisia tutkintavälineitä hyödynnetään, ja tämä on varsin rohkeakin aloite, kun ajatellaan jäsenmaiden suvereniteettia, eli varsin herkkäluontoisesta asiasta on kyse. Ja päätöksenteko asiassa ei suinkaan tule olemaan helppoa, koska oikeusjärjestelmät ja rikosoikeudelliset menettelyt eri jäsenmaissa ovat varsin erilaisia. Ja jäsenmaat myös ovat vastustaneet tämän tyyppistä hanketta. Mutta haluaisin tässä kuitenkin hieman kertoa sitä, missä mennään. Jotkut jäsenmaat ovat jo kantansa asiaan esittäneet, Saksa muiden muassa. Myös Portugalissa asia on ollut esillä ja eurooppalaisetkin eri tahot ovat asiaa käsitelleet. Marraskuussa oikeusministerit kävivät ensimmäisen alustavan keskustelun aiheesta siitä, olisiko mahdollista ajatella eurooppalaista tutkintamääräystä. Perusoikeusvirasto liitto ja Saksan oikeusministeriö toteuttivat tai pyysivät vaikutusten arviointia, enkä nyt tiedä, miten tässä asiassa on edetty. Ja ALDE-ryhmä Euroopan parlamentista on myöskin virastolta tällaista vaikutusten arviointia pyytänyt varjoesittelijöiden kanssa en ole vielä asiaa käsitellyt. Uskoisin, että kopien koordinaattorilla ei ole mitään sitä vastaan, jos ö, tapaamme varjoesittelijät myöskin. On tärkeää myöskin ö, suunnitella aikataulua mitä tulee tähän toteutettavaan tutkimukseen. Ja lopuksi vielä toteaisin, että ehdotus ei nyt suoranaisesti törmännyt kritiikkiin, mutta se aiheuttaa kuitenkin epäilyksiä ainakin joissain jäsenmaissa. Esimerkiksi kun puhutaan tai ei ole puhuttu perusoikeuksissa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja oikeus turvallisuuteen, oikeus hyvään hallintotapaan, näihin on viitattu ja näitä asioita tulee vielä lähemmin tarkastella. Toivottavasti tässä mennään oikeaan suuntaan. Tässä puhuttiin esittää viistä viranomaista tällöin. Ö, on puhuttava oikeusviranomaisista. Ja 29.10. pidetyssä kokouksessa todettiin, että niin poliisiviranomaiset eivät tulisi tässä kuvaan mukaan, koska kyseessä on oikeusviranomaisten toteuttama tutkinta, tuomarin toteuttama tutkinta. Tietysti yksittäisissä jäsenmaissa menettelytavat saavat olla erilaisia joku jäsenmaa saattaa toimia siten, että tuomarit hoitavat nämä kysymykset jossain maassa ehkä poliisi, viranomainen, mutta kuitenkin on muistettava se, että tämä on varsin tärkeä ja varsin herkkäluontoinen kysymys ja toivottavasti saadaan kuitenkin aikaan hyvä lopputulos. Kiitos. Kiitos herra Melo. Kiitos herra ministeri, että olette tullut. Pyytäisin, että esittelette meille esityksen. Thank you, thank you, Paljon kiitoksia. Saaneen käyttää äidinkieltäni. Niin, kyse on teknisluontoisesta aiheesta, niin ehkä on parempi, että käytetään tässä omaa äidinkieltä. Olen iloinen, rouva puheenjohtaja, että asiasta voidaan tänään keskustella. Ja Belgian PI-kaudellahan tätä on käsitelty hyvinkin seikkaperäisesti. Eli voidaan sanoa, että varsinainen ehdotus ehdet tuli Belgialta ja me voimme kertoa tästä hiukan enemmän. Me olemme nimittäin vakuuttuneita siitä, että uusi väline voi olla erittäin tärkeä rikosasioissa tapahtuvassa yhteistyössä ja sen parantamisessa jäsenvaltioiden kesken. Kyllähän mahdollisuuksia on jo olemassa, lainsäädäntö on jo olemassa ja yhdellä välineillä me haluamme yksinkertaistaa tätä yhteistyötä. Kyse on, kuten sanottu, teknisluonteisesta keskustelusta, mutta periaatteellisesti tämä on tärkeä vaihe parannettaessa oikeuslaitosten toimintakykyä ja parannettaessa yhteistyön laatua ja tehostettaessa vastavuoroista tunnustamista. Tästäpä syystä haluaisinkin kiittää teitä siitä, että voin kertoa teille hiukan enemmän eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä rikosasioissa. Belgia, Bulgaria, Viro, Espanja, Itävalta, Slovenia ja Ruotsi ovat yhdessä laatineet tämän ehdotuksen ja tästä on keskusteltu neuvostossa jo kuten sanottu useampaan otteeseen. Belgian peikikauden aikana tarkoituksena on päästä eteenpäin, eli sopia tästä yleisestä soveltamisalasta ja muutamista keskeisistä kysymyksistä. Mutta Unkari tietenkin peijikautensa aikana tulee jatkamaan neuvotteluja teidän kanssanne heti tammikuussa. Tavoitteen asettelua on, se, se on selvä, yksinkertainen. Me haluamme yhden kaiken kattavan juridisen välineen, jonka avulla voidaan todistusaineistoa rikosasioissa kerätä silloin, kun kyse on rajat ylittävissä tapauksista. Tämä on tarkoitus toteuttaa vastavuorosta tunnustamisen periaatetta kunnioittain. Tavoite on vahvistettu myöskin Tukholman ohjelmassa ja parlamentti hyväksyi sen ajatuksena 25.11.2009 omassa päätöslauselman luonnoksessaan. On tietenkin selvää, että tämän tavoitteen saavuttaminen olisi looginen vaihe tässä prosessissa, jonka tarkoituksena on toteuttaa rikosoikeudellisen toiminnan yhtenäiset eurooppalaiset alueet. Me haluamme yksinkertaistaa ruohonjuuritason toimintaa ja tämä edellyttää nykyisen pirstaloituneen lähestymistavan silloin, kun kyse on todistusaineiston keräämisestä. Me tiedämme, että oikeusapujärjestelmiä on olemassa vaikka kuinka monta, puitepäätöksiä on tehty, mutta ne on tarkoitus korvata yhdellä ainoalla oikeudellisilla välineillä. On tietenkin selvää, että me kaipaamme jatkuvuutta. Me emme halua tehdä mitään mullistavaa uutta, vaan tarkoituksena on jatkaa siitä, mihin on jo päästy. Me haluamme parantaa laatua ja me haluamme vaalia hyviä käytänteitä, joita löytyy jo tänäkin päivänä. Ja ne hyvät käytänteet on tarkoituksena integroida tähän uuteen välineeseen. Me haluamme siis yksinkertaistaa järjestelmää ja se tarkoittaa sitä, että prosessit myöskin nopeutuisivat ja sitä kautta voidaan myöskin rationalisoida eväämisperusteet. Mehän tiedämme, että eurooppalaisella tasolla tehdään jo yhteistyötä, mutta fakta on myöskin se, että tietyissä maissa vastauksia ei haluta antaa yhteistyön saralla. Me haluamme rationalisoida tätä yhteistyötä. Mitä tulee tavoitteisiin, niin niitä täydennetään esimerkiksi luomalla tämä eurooppalainen tutkintamääräys. Eurooppalainen tutkintamääräys tarkoittaa sitä, että yhden jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, eli se, joka hyväksyy tämän määräyksen, siellä annetaan tuomioistuimen päätös, joka voidaan panna täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa, eli täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa tai valtioissa, jotta tutkintaa toteutetaan ja tarkoituksena on kerätä todistusaineistoa rikosoikeudesta käsittelyä varten. Hiukan konkreettisemmin sanottuna, jos esimerkiksi Espanjan kansalainen on epäiltynä ryöstöstä ja murhasta Belgiassa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Belgian tutkintatuomari voi määrätä kyseisen epäilyn kodin tutkinnan ja todistajien kuulemisen Espanjassa. Ja kun katsotaan tätä tekstiä, niin sehän liittyy vain ja ainoastaan olemassa olevaan tut- todistusaineistoon. Ja siellä sanotaan, että myöntävä viranomainen on velvollinen tekemään näitä tiettyjä määräyksiä. Ja että vain silloin oikeus konfiskoida ja tutkia esimerkiksi murha-asetta. Mutta kun katsotaan tätä eurooppalaista tutkintamääräystä, niin se muuttaa tilannetta siten, ettei enää tarvita varsinaista suoraa oikeusapupyyntöä, vaan että yhden hakemuksen kautta jäsenvaltio voi pyytää nämä kaikki rikostutkintaan liittyvät toimet toteutettavaksi toisessa jäsenvaltiossa. Tässä yhteydessä tutkintatuomarin on huomioitava vuoden 1995 tutkimu- että vuoden 2000 rikosasioihin liittyvä vastavuoroisen tunnustamisen asiakirja pöytäkirjoineen. Me tiedämme, että tilanne on tällä hetkellä hyvin pirstaloitunut ja tämä tarkoittaa käytännön toimijoille hankalaa tilannetta. Nykyisissä määräyksistä ei löydy minkäänlaista velvoitetta yhteistyöhön tai viestintään, ja tätä on kritisoitu suuressakin määrin. er is een zekere onzekerheid. Komt de... Eli että olisi perustettava kansainvälinen tutkintaryhmä ja se taas johtaa tietynlaiseen epävarmuuden tunteeseen. Mutta eurooppalainen tutkintamääräys tarkoittaisi sitä, että Belgian tutkinta tuomarilla olisi mahdollisuus määrätä kaikki toimet toteutettavaksi yhden hate, hakemuksen kautta, koska kysehän on yhdestä ainoasta juridisesta toimintavälineestä. Lisäksi eurooppalainen tutkintamääräys tarkoittaisi sitä, että tässä esimerkkitapauksessa yhteistyö yksinkertaistuisi, nopeutuisi ja viranomaisten välinen viestintä olisi kaiken A ja O. Eli me korostamme enemmänkin viestintää ja sitä, että voidaan sopia yhteisistä toimista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että viestintä yksinkertaistuu. Me kaipaamme siis yhtäältä joustavuutta, mutta myöskin riittävää oikeudellista varmuutta. Me kaipaamme turvallisuutta, joka voidaan taata kansalaisille, mutta lisäksi yksilön oikeuksia täytyy vaalia. Niin kuin esittelijäkin sanoi, kyse on monimutkaisesta ja kaikkea muuta kuin yksinkertaisesta projektista. Kun katsotaan nykyistä tekstimuotoa, niin se pitää sisällään jo monia takeita, jotta myöskin epäilyn ö, intressit tulevat turvatuiksi. Sama pätee myöskin asiantuntijoihin ja todistajiin. Haluaisin vielä muistuttaa teitä siitä, että direktiivissä nimenomaisesti todetaan, että perusoikeuksia ja perusperiaatteita, joita on muutenkin vaalittava Euroopan unionissa, niin pätevät myöskin eurooppalaisen tutkintamääräykseen. Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan toteuttaa vain ja ainoastaan silloin, jos tässä vaalitaan suhteellisuuden periaatetta. Myöntävän tutkintaviranomaisen pyynnöstä määräys pannaan siis täytäntöön, mutta on tietenkin olemassa epäämisperusteita. Ja se on eräänlainen riski. mutta se riski tuo mukanaan myöskin eräänlaisen ongelman ja se ei tietenkään ole toivottavaa. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että tämä, jos ei tähän ongelmaan löydetä ratkaisua, niin silloin se vesittää oikeastaan tämän eurooppalaisen tutkintamääräyksen perusajatuksen. Täytäntöön panevana toteuttavana jäsenvaltiona ei voida ö, vesittää ö, tutkintamääräyksen antaneen jäsenvaltioiden tarkoitusperiä. Ja vaihtoehtoisia toimia ei voida ottaa käyttöön, mikäli ne eivät mahdollista nopeampaa ja tehokkaampaa toimintaa. Eli ei voida evätä tutkintamääräyksen toteuttamista, vaan että voidaan sanoa, että meillä olisi vaihtoehtoinen toimintamalli käytössä, joka on yksinkertaisempi ja tehokkaampi, mutta tavoitteen asettelu pysyy kuitenkin samana. Se on se selkeä poikkeus, joka tässä on myöskin mainittuna. Epäämisperusteita tietenkin myös löytyy. Mielestäni on ihan selvää, että esimerkiksi Nombisin idem tapauksessa voidaan toiminta evätä. Viittaan tässä myöskin immuniteettikysymyksiin, etuoikeuskysymyksiin, kansallisen turvallisuuden aspektit. Siis kyse on kansallisesta turvallisuudesta eikä yleisestä järjestyksestä. Tällaisia perusteita voidaan käyttää epäämisperusteina. Tällä hetkellä parlamentissa neuvotellaan siitä, että miten voidaan varmistaa, ettei epäämisperusteita ole liikaa käytettävissä. Eli katsotaan sitä, milloin tutkintamääräys voidaan evätä. Jos vaaditaan jotain, mitä toisessa valtiossa ei voida toteuttaa, niin silloin se on tietenkin selvä epämisperuste. Mutta kuitenkin tässä on pyritty mahdollisimman rajattuun poikkeusryhmään. Mitä tulee sitten puhelinvalvontaan, puhelinneuvotteluihin, videovalvontaan tai online reaaliaikaiseen valvontaan. Nämä ovat sellaisia tekijöitä, joita tarkastellaan erityisen tärkeinä. Meidän täytyy pyrkiä varmistamaan sellainen toimintamalli, että tässä voidaan huomioida myöskin epäilyn tai syytetyn intressit. Eli ettei tässä korostuisi ainoastaan tämä negatiivinen aspekti. Lisäksi on keskusteltu myöskin kustannushyötysuhteesta. Me olemme edelleenkin sitä mieltä, että kustannuksista vastaa täytäntöön paneva valtio, mutta ministerineuvosto toteu, totesi toukokuussa, ettei kustannuskysymys voi olla epäämisperuste silloin, kun kyse on tärkeistä kysymyksistä. Me tiedämme, että tästä saattaa syntyä suuriakin kustannuksia, ja tästäpä syystä me totesimme, että poikkeustapauksissa kustannukset voidaan myöskin jakaa. Tätä ovat suuri, suurin osa jäsenvaltioista tukemassa. Eli että poikkeustapauksessa erityistilanteissa voidaan harkita myöskin syntyvien kustannusten jakaminen. Mutta yleensä toimitaan kuitenkin toisin. Ja lopuksi, arvoisa rouva puheenjohtaja, haluaisin todeta vielä seuraavaa. Haluaisin korostaa sitä seikkaa, että nyt olemme vasta käsittelemässä asiakirjaa sen alkumetreillä. Monia asioita on vielä selvitettävä, mutta Belgia puheenjohtajan valtion ominaisuudessa pitää tämän asiakirjan merkitystä erittäin suurena. Ja nyt tarkoituksena on toteuttaa tämä euro, yhtenäinen eurooppalainen alue varmistaen rikosoikeudellisten toimenpiteiden jatkuvuus ja vakaus. Jossain vaiheessa tulemme saamaan myöskin ministeritasolta edistyskertomuksen, johon voimme sitten myöhemmässä vaiheessa palaamaan. Emme tule tietenkään tästä keskustelemaan hirveän pitkästi, vaan kerromme, että mikä on tämänhetkinen tilanne ja myöhemmässä vaiheessa Unkari puheenjohtajuuskautensa aikana tulee tätä työtä jatkamaan ja toivottavasti rakentavalla tavalla keskustelu teidänkin kanssa tulevat jatkamaan, jatkumaan. Vaikkakin me tiedämme, että tämä on hyvin hankala, monimutkikas ajanko, ajan, aihepiiri, vaikkakin hyvin tarpeellinen väline, jota me kaipaamme. Kiitoksia. Äh. Kiitos tästä esittelystä, ministeri. Nyt sana on vapaa. Viisi jäsentä haluaa puhua. Corcetta. Mr. Albrecht, Mr. Mulder and Mr. Foss. Mr. Corcetta first. Herra Corcetta. indubbiamente arrivare a un... Niin. Eurooppalainen tutkimusmääräys olisi myönteinen asia, koska se mahdollistaisi poliisi- ja oikeusviranomaisten yhteistyön rikosasioiden ratkaisemisessa. No niin, asenestys on hieman myöhässä. Ja johtuu monista asioista ja seikoista, joihin, joita EUn olisi tullut viime, olisi tullut viime vuosina hoitaa. Ja on muistettava, että joitain rakenteita EUlla jo onkin. Esimerkiksi Euroopalle on vahvistettu eurojustin tilanne ja sitten Euroopan syyttäjäviranomainen viranomainen Parlamentin kanta ja suositukset on monissa yhteyksissä esiin tuotu myöskin kansallisten tahojen näkemykset. Tuomari Valkoinen, jonka mafia kammottavalla tavalla murhasi jo 80-luvulla jo tuolloin tämä asia siis esiin nousi. Ja nyt sitten tästä tekstistä löytyy viittauksia tehokkaampaan työhön nopeampaan yhteistyöhön ja niin edelleen. Ja varsin usein tekstistä esiin nousee tämä joustavuuden aspekti. Jo, joustavuus on ehkä oikeuden vihollinen, koska oikeus ei pohjaudu joustavuuteen, vaan sääntöjen eh, jäykkyyteen pikemminkin. ja tasaveroisen kohteluun kansalaisten osalta. Jos tutkimus eurooppalaisissa puitteissa toteutettaisiin, niin ei voi tulla kyseeseen, että tutkimus toimet hoidet, tutkintatoimet hoidettaisiin eri tavoin. No, meillä on kriittisiä näkemyksiä tähän esitykseen, vaikka emme halua kuitenkaan estää asian etenemistä, jos neuvosto haluaa olla yhteydessä esittelijäämme tai varjoesittelijöihin tai komission edustajien. Tietenkään emme halua kapuloita rattaisiin laittaa, mutta kuitenkin tietyt kriittiset aspektit kannattaa ja pitää huolella huomioida. Näistä ensimmäisenä mainitsisin seuraavan. Teksti varsin yleisesti viittaa viranomaiseen. jolle tulee tutkintapyyntö esittää. Varsin yleisesti tämä asia esitetään. Ja kukin valtio voi itse määritellä, mistä viranomaistahosta kyse on. Esimerkiksi sisäministeriö voisi olla tämä, eli siis hallituksen taho, mutta jokainen valtio itse voi tämän päätöksen tehdä mutta emme välttämättä voi olla ihan rauhallisella mielellä eh, tätäkään seikkaa tarkasteltaessa, kun tästä eurooppalaisesta hankkeesta puhutaan. Oma maamme on nähnyt fasisminkin kasvot ja on vaarallista, jos poliisiviranomaiset tulevat kuvan mukaan ja valtuuksia viedään tuomareilta. Jos ajatellaan esimerkiksi, että mafia on tuomannut jonkun henkilön kuolemaan, selvää on, että tällöin toivottavaa olisi vahvistaa oikeudellisia välineitä, mutta tämän tulee tapahtua siten, että vapaa-valintaisesti, mielivaltaisesti ja voida näitä mahdollisuuksia hyödyntää poliittisten eh, voimasuhteiden taholla. On ymmärrettävä, kuinka laajalle levinnyt korruptiokin on esimerkiksi poliisivoimissa joissain jäsenmaissa. Esimerkiksi liikennerikkomuksesta selviää lahjuksia maksamalla. Enkä tässä nyt puhuta mistään Afrikan maista, vaan ihan jäsenmaista. Eli jos poliisiviranomainen olisi tutkintamääräyksen mukana, tuomari olisi ulkopuolella, ja sitten kansalliselta taholta määriteltäisiin vastuussa oleva viranomaistaho, eikä tiedä, kuka tämä olisi, ja sitten toinen poliisiviranomainen jatkaisi ja sen käsittelyä, eikä se olisi lainkaan siis ollut tuomarilla, niin pelkään, että tämä saattaa olla aika vaarallinen tie. Koska lainvalvonta viranomaiselle tällöin annettaisiin varsin merkittävä rooli. Ja katsoisin myöskin, että viranomaista ei voi yleisellä tasolla puhua, mistä viranomaistahosta siis olisi kyse, eikä pelkästään kun puhutaan menettelyistä todisteiden hankintaan liittyen. Tämäkin menettely tulee antaa oikeusviranomaisille toiteenpanevassa valtiossa ei voida puhua yleisesti vain viranomaisista. Neuvoston Euroopan parlamentin velvollisuus olisi antaa jäsenmaalle tällainen tehtävä olisi tärkeää, että saataisiin nimenomaan hieman jälkijunassa tulevat maat nyt myöskin edistymään näissä asioissa. Rikosasioista puhuttaessa voitaisiin ajatella vastavuoroista tunnustamista ja asiat voitaisiin ehkä hoitaa toisinkin, jos esimerkiksi tutkintaan saman käsittelyn yhteydessä kuuluu kaksi kolmekin jäsenmaata kun tutkintamäärässä on asetettu esimerkiksi Espanja, Portugali, Bulgaria, niin tällöin yksittäisten kansalaisten osalta voitaisiin käydä erilaista menettelyä, myöskin todistusten eh, keräämismenettelyssä näin saattaisi käydä, eikä tällaista saisi hyväksyä. Eli siis tarvitaan menettelyihin liittyvää harmonisointia. Eli tulee olla yhtenäiset todisteiden keruumenettelyt, eikä tämä saa äh, jäädä äh, lähtö- tai käsittelymaan vastuulle. Ja sitten kuulemiset äh, pyynnön esittävässä valtiossa. Tämä on hieman hankala asia. Esimerkiksi 41b erityisvankila eh, mafiosoja varten on olemassa Italiassa. Eivätkä nämä vangit saa olla ulkomaailmaan missään yhteydessä mafiayhteyksensä vuoksi nimenomaan. Ja tällaisia takuita tarvittaisiin. Eli jos siirretään vankeja maasta toiseen, niin vankilla olosuhteiden tulee myöskin vastata toisiaan. Niiden tulee olla samanlaiset kuin ne ovat olleet siinä valtiossa, jossa vanki alun perin on vankilaan laitettu. Kollegat, olkaa nyt kohtuulliset toinen toiselle ja muuten, ettei pysty kaikki esittämään kysymyksiä. Herra Kirkhope, puheenjohtaja, minä hiukkasen lyhyemmin puhumaan, yritän ainakin, mutta haluaisin ottaa esille pari asiaa ilmi selvästikin. Me ylipäätään haluamme tukea ajatusta tutkintamääräyksestä, eikä mitään ongelmaa, jos ajatellaan, että se on tällainen yleinen, se on hyvin luonnollinen kumppani pidätysmääräykselle. Se lisää yhteistyötä ja siksi tärkeää olisi hyödyllistä, että saadaan yksinkertaisemmin ja suoremmin tietoa, vähemmän paperityötä kuin tähän asti on ollut. Mutta nyt en puhu pelkästään ECR-ryhmän koordinaattorina, vaan myös juristina. Minulla on omat huoleni. Olen samaa mieltä muun muassa siitä, että kuka oikein on vastuussa operaatiosta, mutta aika lailla huolestunut olen myös joistakin näistä tiedoista. Ensinnäkin saattaa syntyä velvollisuudesta, ei ole kyse yhteistyöstä, vaan jokin toinen poliisiviranomainen saattaa vaatia toiselta maalta yhteistyötä, velvoittaa siis etsimään esimerkiksi DNA-kannasta tietoja. Joissakin maissa sitä pidettäisiin aika omituisena Voidaanko asioita tutkia eri maissa, jos ne eivät omassa maassamme ole edes rikoksia? Totta kai myös Portugalissa on kunnialoukkausrikoksena sellaisena, jota ei ole kaikissa maissa, mutta siellä se on vakava rikos. Onko siinä jotain tehtävissä? Tässä muun muassa Penepolis voi aloittaa tutkinnan kohtuullisin perustein vielä maaperälläkin. Entäpä takuut, väärinkäytökset, oikaisu hallinnollisesti ja oikeudellisesti, jos joku on joutunut tämän piiriin poliittisesti. Miten kansalaiset sen hyväksyvät? Moni on hyvin huolestunut, moni taho, ettei kahdeksan artiklaa loukatta ihmisoikeussopimuksessa. Puhun tässä myös aikaisempana terveysministerinä. Minä olisin kovin huolestunut. Täällä kuultiin viittaus fasismiin. Minä viittaan tässä DDR nyt. DDR-viranomaiset käyttivät aikoinaan myös vetoomusta psykiatrisiin tietoihin ja heidät pakotettiin tavalla tai toisella tekemään jotain. Näitäkin täytyy käsitellä, koska voi olla, että viranomaisilla käytettävissä tämän tyyppisiä tietoja. Minua huolestuttaisi kovasti, jos terveystietoja tai psykiatrisia tietoja olisi käytettävissä toisen maan viranomaisten käsissä minun edustamani kansalaisen osalta omasta maastani. Mä on monia muitakin asioita, en halua käyttää aikaa enempää koska haluat eteenpäin päästä. Mielestäni tämä ei ole millään muuta täydellinen. Ymmärrän tietenkin, että neuvostossakin ollaan sitä mieltä, kaikki pitävät hyvää ajatuksena sitä, mutta eivät oikeastaan ole kotiläksyjä tehneet siltä osin, mitkä vaikutukset ovat. Totta kai haluamme ihmiset saada oikeuden eteen, estää rikollisuuden, varsinkin suurrikollisuuden, järjestäytyneen rikollisuuden, mutta ehkä paras tapa olisi säilyttää yhteistyö, mutta velvollisuudet koskisivat vain tiettyjä kysymyksiä, tiettyjä viranomaisia ja huol- kannetaan huolta myös tietoisuus- ja yksityisyyskysymyksistä. Minä tarkkaan seuraan tätä. Muutakin sanottavaa minulla olisi, mutta tässä alustavat kommenttini tänään. Kiitoksia, Erkeä Kirkhoff. Kollegat, pyydän minuutti. Muutoin joudumme lopettamaan ennen kuin olemme vastauksiakaan kuulleet. Herra Albrecht. Okei, okay, also ich versuche mich kurz... No, tämän puhua lyhyesti. Mutta voin sanoa jo nyt, että me tarvitsemme joka tapauksessa enemmän aikaa tämän ehdotuksen käsittelemiseksi. Olen kollega Kirkhopin samaa, kanssa samaa mieltä siitä, että oikeuslaitoksen ja poliisiviranomaisten välillä pitää olla parempaa yhteistyötä silloin, kun puhutaan todistusaineiston käsittelystä. Erittäin tärkeää on todeta, että kun me nyt tiedämme, että tämä on tärkeä ehdotus ja että me haluamme edetä, niin kyllä meillä pitäisi olla myöskin aikaa kunnolliseen keskusteluun. Eli mikä toimii hyvin ja mikä ei toimi hyvin missä olisi siis parannettavan varaa ja missä ei. Ja kyllähän korjattavaa aina riittää ja tästäpä syystä olenkin tyytyväinen siihen, että esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa voidaan tehdä yhteistyötä. Kolme keskeisintä huomiota omalta osaltani. Yhtäältä yhteisten periaatteiden luominen. Haluaisin lisätä tähän vielä yhden konkreettisen esimerkin – me tiedämme, että on olemassa erilaisia todistusaineiston keräämismääräyksiä. Katsotaanpa vaikka Saksaan. Jos tieliikennekontrolli to- toteutetaan, esimerkiksi joutuu puhaltamaan alkometriin ja sitten joudutaan vielä vertakin ottamaan, niin Saksassa henkilö voidaan pakottaa tällaiseen verikokouseen, ra- veri kokeeseen. Ranskassa taas tilanne on sellainen, että siellä ei missään nimessä tämä olisi mahdollista. Sehän tarkoittaisi käytännössä sitä, että jos ei suostu verikokeeseen, niin silloin henkilö oikeastaan itse tekee itsestään epäilyn, ja Saksassa tämä ei olisi missään nimessä mahdollista. Eli tämä on yksi esimerkki monista jotka osoittavat, että määräykset poikkeavat maasta toiseen ja se saattaa johtaa myöskin väärin käyttöön. Ja tästäpä syystä olisikin paikallaan paneutua yksityiskohtiin. Tietenkin meidän täytyy kehittää yhteisiä periaatteita huomioiden perusoikeuskirjan. Pikkuhiljaa on tähän yhteiseen konseptiin pyrittävä, mutta mutta meidän ei tulisi edetä vastavuoroisen tunnustamisen rintamalla niin pitkälle, että harmonisointi jää taka-alalle ja ettemme tutki näitä jäsenvaltiokohtaisia eroavaisuuksia. Eli kyllä on tärkeää, että me emme lähde tarkastelemaan tätä perusoikeusvirastokysymystä liian aikaisin, vaan että me paneudumme muihinkin kysymyksiin. Nyt ei kannata hätäillä, vaan nyt täytyy varmistaa, että saamme kunnon ehdotuksen. Kiitoksia. <clears throat> Eh, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tähän viimeisimpään huomioon toteaisin, että tarkkaan kuuntelin ministerin alustusta ja kollegoiden Alvaron puolesta toteaisin teille, että hän on laatinut parlamentin puhemiehelle kirjelmän nojautuen 126 artiklaan, eli parlamentin työjärjestyksen artiklaan 126 nojautuen pyytääkseen ohjeistusta tämän aiheen tiimoilta juuri perusoikeusvirastolta. Ja ilmeisesti ensi vuoden tammikuun puoleen väliin mennessä tällainen raportti olisi tulossa – Uskoakseni tästä on jo keskusteltu koordinaattoreiden keskuudessa ja tämä on hyväksytty päätös. Kiitoksia. Vielen Dank. Kiitos. Eri jäsenmailla on omalaisensa oikeudellinen kulttuuri ja siksi tässä asiassa on edettävä riittävällä varovaisuudella, koska oikeudellista epävarmuutta saattaa muuten syntyä kysymyksissä, jotka ovat juurtuneet eh, kansallisiin menettelyihin. Ja jos näin kävisi, niin syntyisi avoin kenttä eh, epävarmuustekijöille, joita olisi sitten hankala hoitaa. Eli en tiedä, menetelläänkö tässä nyt oikein, jos emme ensin eh, tekisi vertailua vähimmäisoikeudellisista standardeista esimerkiksi eh, rikosmenettelyissä epäiltyjen osalta ja vasta sitten määriteltäisiin muut tekijät. Kyllähän nykyjärjestelmäkin toimii, se on ehkä ehkä hieman hankala, mutta kyllä kuitenkin järjestelmä on toimintakykyinen. Ja jos nyt Euroopan tasolta puutumme peruskysymyksiin, niin sillä saattaa olla epävarmuutta aiheuttava vaikutus. Ja Saksassa ennen tätä DDR-järjestelmää oli toinenkin epäoikeudellinen järjestelmä, joka pohjautui mielivaltaisuuksiin ja oikeusvaltioperiaate on meille tärkeä periaate. Saksan edustajat eivät voi toimia ilman oikeudellista perustaa. Ja tässä viitattiin epäämisperusteisiin ja todettiin, että tarvitaan täytäntöön, tai täytäntöönpanova valtiossa ei olisi valvontaa. No, en voi hyväksyä itse tätä. Eli jos oman maani viranomaiset ilman oikeudellista perustaa toimivat. Tämä ei voi tulla kyseeseen. Ja siksi täytäntöönpano valtiokin tarvitsee valvontaa omien oikeusperiaatteidensa ja oikeuskulttuurinsa pohjalta. Tässä on vielä muutakin, mutta olkoon nyt tällä kertaa. Päätän tähän. And I give back the floor to the minister. Very shortly, very shortly. Lyhyesti, lyhyesti vain. Totta kai olen kirjannut ylös kaikki puheenvuorot. Herra ministeri, ministeri, varmasti ymmärrätte hyvin nyt arkaluontoisuuden tässä aiheessa. Sitä paitsi aika paljon on vastarintaa myös parlamentissa puheenvuoroissa oli monenlaisia näkemyksiä, mutta tämä osoittaa myös, että moni on huolestunut omista lähtökohdista. Minäkin olen itse juristi, olen paljon rikosasioissa tehnyt työtä ja edelleen teen työtä. No, koordinaattorina minä yritän ensinnäkin järjestää mahdollisimman useita kokouksia varjostettelijoiden kanssa niin, että voidaan tätä käsitellä kunnolla, löytää jotain yhteistä, ainakin edes vähäisintäkin yhteisymmärrystä kunkin maan vastalausestakin lähtien. Emme tietenkään saa estää näin tärkeää aloitetta Mutta tiedät, että on hyvin perusteltuakin vastustaa tätä. Esimerkiksi kun puhutaan näistä viranomaisista, jotka antavat määräyksen jossain tietyssä maassa, tai jos joku haluaa toisesta maasta saada näyttötietoja, niin alkuperäisessä esityksessä olivat mukana oikeusviranomaiset tai muut kuin oikeusviranomaiset. Ja ministeri ei se minua oikeastaan häiritsisi, että jonkin maan tuomari kunnioittaisi totta kai toisen maan oikeuksia ja vapauksia ja, ja sitten keräisi tietoja toisesta maasta. Ajatellaanpa poliisia jossain maassa, joka sitten joutuu sen tekemään. Portugalin kohdalla näyttö edellyttää tutkintatuomarin vahvistusta. Ei se ole kuitenkaan poliisi tekstin mukaan, joka tämän kaiken hyväksyisi, vaan tutkintatuomari sen tekisi. Tässä olen samaa mieltä saksalaisen kollegan kanssa. Tätä täytyy arvioida tarkkaan, ettei tule vastakkainasettua poliisin ja tuomarilaitoksen kesken. Tämä on tärkeä teksti ja meidän täytyy se hyväksyä. No niin, sitten puheenvuoron saa vielä ministeri. Kiittäisin vielä. Pyydän, jos kääntäjät voisivat vielä muutaman minuutin jatkaa, ministeri. Thank you, um, voorzitter. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, on tietenkin selvää, että kyse on arkaluonteisesta aiheesta, koska tässä puututaan kaikkien kansalaisten perusoikeuksiin. Meidän täytyy olla hyvin tarkkana sen suhteen, mitä me teemme. Me voimme valita kaksi vaihtoehtoa Euroopassa. Ensinnäkin harmonisointi kaiken samaistaminen yhdeksi, se on minun toiveeni, mutta tällä saralla – me olemme toimimassa hiukan pragmaattisemmin, eli me tarkastelemme sitä, miten tätä vastavuoroista järjestelmien kunnioittamista voitaisiin optimoida paremman yhteistyön kautta. Ja siihen pyrimme, niin kuin alustuksessani totesin. Eli vastavuoroisen tunnustamisen kautta, luottamalla, kunnioittamalla olemassa olevia järjestelmiä. Sitä kautta tähän tavoitteeseen pyritään perusperiaatteita tietenkin kunnioitetaan, se nyt on ihan selvä. Sen tien olemme valinneet, se on se nykyinen järjestelmä ja meidän täytyy olla tarkkana. Ymmärrän toki niitä, jotka totesivat, että meidän tulisi harmonisoida sitä ja tätä enemmän ja yhteisöllistettävä sitä ja tätä. Ymmärrän, mitä ajatte takaa. Sitä on tehtykin monella ajoilla, aloilla – Tämä Letter of Rights-projekti on tarkoituksena saada päätökseen perjantaina. Me haluamme varmistaa, että todisten ja muiden asianosaisten oikeuksia kunnioitetaan. Nämä ovat tietenkin ihan hyviä ajatuksia. On tietenkin tarpeen käännättää oikeusasiakirjat, järjestää tulkkaus ja niin poispäin. Harmonisointi voi olla tarpeen sillä saralla asianajajan tuki, yhtäläiset toimintamallit Euroopan unionin laajuisesti ja niin poispäin. Kyse on harmonisoinnista, sellaisesta suuntauksesta, positiivista sinänsä, mutta nyt tarkoituksena on parantaa olemassa olevia yhteistyön muotoja. Me teemme yhteistyötä huomioiden sopimukset ja tekstit kunnioittaen toinen toisiamme. Tässä on se vissi ero. Joskus on vain harmonisointava, mutta tällä saralla kyse on enemmänkin vastavuoroisesta tunnustamisesta. Toisaalta olen samaa mieltä siitä, niin kuin täällä on jo todettu tärkeänä seikkana. Minä olen sitä mieltä, että me emme voi lähteä keskustelemaan siitä, että kenen tämä tutkintamääräys pitää validoida. Mielestäni poliisiviranomainen ei voi olla aloitteen tekevä taho. Meidän täytyy vain pohtia sitä, missä määrin jäsenvaltiot voivat olla mukana määrittelemässä sitä tahoa, joka voi olla aloitteellinen. Meidän mielestämme se on oikeuslaitoksen edustaja, syyttäjä, tuomari, tutkintatuomari. Nämä ovat eri termejä, eri järjestelmiä. Me tiedämme, että jäsenvaltioiden väliset jär, tai jäsenvaltioiden järjestelmät poikkeavat toisistaan, mutta selvää on, ettei poliisi voi suoraan määrätä tutkintamääräystä toteutettavaksi, vaan me tarvitsemme jonkin oikeuslaitoksen edustajan päätöksen. Hyvä. No, siitä on vielä keskustella. Siitä on vielä keskusteltava ministerit ovat tähän aiheeseen liittyen jo esittäneet kommentteja, mutta mitä me emme voi hyväksyä on se, että tämä epäämisperuste voisi olla sanotaanko karkeasti satunnainen. Kyllä meidän täytyy kunnioittaa tätä pyyntöä. Ja tähän liittyy se aspekti, että me arvioimme vakavamielisesti tätä pyyntöä. Viittasin nyt näihin jäsenvaltioiden välisiin kontakteihin. Meidän pitäisi päästä eroon siitä ajattelusta, että kaikki tapahtuu vain abstraktilla tasolla – Eilen osallistuin oikeuslaitoisten eurooppalaiseen kokoukseen. Me tiedämme, että viranomaiset tekevät yhä enenevässä määrin suorempaa yhteistyötä ja sitä tulisi kannustaa jatkossakin, mutta me emme voi hyväksyä sitä, että täytäntöön panevalla jäsenvaltiolla olisi jonkinlainen harkintavalta. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö poikkeustapauksissa täytäntöönpaneva jäsenvaltio voisi vedota tällaisiin keskeisiin syihin, esimerkiksi on in idem periaatteeseen tai johonkin muuhun, että nyt valitettavasti tätä toimenpidettä ei voida toteuttaa. Mutta vain ja ainoastaan äärimmissä poikkeustilanteissa tämä epääminen voitaisiin toteuttaa. Tietenkin poikkeusmahdollisuuksiakin tarvitaan ja kun katsotaan neuvoston suuntaan, niin siellähän on ehdotettu, että meidän tulisi luoda toimenpiteiden eri luokkia – ja sitten huomioidaan näiden toimenpiteiden niin sanottu ankaruus ja ankaruusasteen mukaan sitten luokitellaan myöskin nämä poikkeusmahdollisuudet ja niiden määrä. Jäsenvaltiot olivat aika positiivisesti tarkastelemassa tätä luokitteluajatusta. Ja että äärimmissä tapauksissa voitaisiin myöskin käyttää näitä poikkeusmahdollisuuksia. Niin, arvoisa rouva puheenjohtaja, tämä on, kuten sanottu, arkaluonteinen aihepiiri. Siinä on olemassa puolettistakin ulottuvuutta, mutta toteaisin, että nyt tarvitaan kommentteja perusoikeusviraston puolelta. No, näistä asioista on keskusteltu neuvostossa. Tietenkin tulen kunnioittamaan myöskin teidän kommentteja ja näkemyksiä. Mielelläni jatkan keskusteluja, mutta toteaisin vielä, että me kaipaamme tehokasta, yksinkertaista, nopeaa järjestelmää, joka on myöskin riittävän joustava, jonka kautta voidaan varmistaa tehokasta ja juohempaa yhteistyötä vaalittaessa kansalaistemme oikeuksia. Haluaisin kiittää jo tässä vaiheessa tästä ensimmäisestä keskustelusta ja tästä voidaan jatkaa hyvillä mielillä ja varmaankin tältä pohjalta saamme aikaiseksi tämän eurooppalaisen tutkintamääräyksen. Kiitoksia. Thank you. Kiitos ministeri, kiitos kollegat. Nyt päätämme kokouksen. Seuraava kokous on 9. joulukuuta iltapäivällä kolmesta eteenpäin. Tänään iltapäivällä ja huomenna aamupäivällä meillä on